Dear colleagues, dear members. Hyvät kollegat, hyvät jäsenet, kansallisten parlamentin jäsenet, arvoisa komi- parlamentin varapuheenjohtaja, pääjohtaja, Itävallan puheenjohtajavaltion edustaja, hyvät puhujat. Tänään iltapäivällä minulla on suuri ilo avata parlamenttien välinen kokous, joka käsittelee perusoikeuksia, perustusoikeusnäkökohtia romanien osallistamisessa ja mustalaisvastaisuudessa. Euroopan parlamentti ja Libe-valiokunta aivan erityisesti ovat pitäneet hyvin tärkeänä tätä aihetta, ja se nähdään esimerkiksi 25. lokakuuta 2017 päivätyssä päätöslauselmassa, joka käsittelee perusoikeuksia romanien osallistamisessa ja mustalaisvastaisuudessa. Päätöslauselma osoittaa sitä, että vaikka ponnisteluja on tehty ja rahoitusvaria on käytetty, ja Euroopassa ja kansallisella tasolla on lukemattomia ohjelmia ja rahastoja, joiden kautta pyritään parantamaan romaniyhteisöjen elinoloja. Elinolot eivät kuitenkaan ole parantuneet merkittävästi viimeksi kuluneiden vuosien aikana. Eikä romanien osallistaminen yhteiskuntaan ole kehittynyt niin nopeasti kuin olisi tarpeen. Jotta voidaan taistella romanien marginalisoitumista, syrjimistä vastaan EU:ssa, tässä päätöslauselmassa on selkeät suositukset, jotka on annettu jäsenvaltioille. Kuten esimerkiksi, että täysin toteutettaisiin kansallisia romaninen osallistamisohjelmia – samoin kuin Euroopan komissiolle, jotta saattaisiin lisävauhtia EUn puitteisiin, jossa käsitellään romanin osallistamistrategioita kansallisella tasolla vuoden 2020 jälkeen, että saataisiin päivitettyä vielä kattavampi lähestymistapa. Tämä tapahtuma antaa mahdollisuuden vuotta myöhemmin katsoa sitä, miten asiat ovat kehittyneet kansallisella ja EUn tasolla tämän tärkeän aiheen osalta. Tätä yhteistyötä teemme tänään kansallisten parlamenttien kollegoiden kanssa. Jos ajatellen kielivalikoimaa, voidaan todeta, että tulkkaus on tarjolla kaikilla EUn virallisilla kielillä, paitsi Tanskan, Latvian, Maltan ja kielen kielellä. Pahoittelen tätä. Tämän päivän ohjelmassa on useita puhujia. On hienoa, että voin toivottaa tervetulleeksi edustaja Livia Jarokan, joka on parlamentin varapuhemies, tohtori Norris Wolfslenerin, joka johtaa osastoa Itävallan pysyvässä edustustossa, EU-edustustossa, ja Tiina Astolan, joka on johtaja oikeus- ja kuluttajaosastolla Euroopan komissiossa. Nyt annan mielelläni puheenvuoron ensin edustaja Livia Jarokalle, joka on Euroopan parlamentin varapuhemies. Hän on ensimmäinen puhuja täällä tämän päivän yhteiskokouksessamme. Olkaa hyvä. Very much, Madam Chair. Kiitos puheenjohtaja, hyvät näistä herrat, hyvät osallistujat, arvoisa Sorea Post. Kiitos siitä, että olette täällä tässä kokouksessa ja sallikaa minun todeta, että olen iloinen vuodessani tervehtiä teitä täällä eh, herra Tajanin nimissä. Parlamentti romanikysymyksessä on aina ollut uraurtaja. Herra Busek muutaman vuosi sitten ymmärsi, että jos emme toimi yhtenäisesti, silloin komissio ei ota meidän vakavasti, joten hän henkilökohtaisesti meni epäviralliseen kokoukseen eräänä iltana komission puheenjohtaja Barroson kanssa selittämään, miten tärkeästä asiasta on kysymys. Kiitos parlamentin ponnistusten ja monien ryhmien, jotka tukivat päätöslauselmia oli helppoa Unkarin hallituksen vuonna 2011 viedä asia neuvostossa lävitse. Helppoa sanoin siksi, että 2011 puhuttiin paljon taloudellisesta integraatiosta, puhuttiin siitä, että oli viisi kertaa halvempaa integroida köyhät kuin jättää heidät integroimatta – osoitimme, että sosiaalinen talous ja, ja eri jäsenvaltioiden rahoitustilanne ja taloustilanne e, tulee vaarantuu vuoteen 2015 mennessä, jos naisia, köyhiä, romaneja ei vedetä mukaan työmarkkinoille. Tämä oli siis alkuperäinen ajatus. Tuolla me ajattelimme, puhuin paljon sen puolesta, että jos me saamme tämän direktiivin toimimaan, silloin eurooppalainen puitestrategia itsessään riittää. Muutama vuosi myöhemmin edustaja Soraja Post tarttui asiaan uudestaan ja totesi muiden parlamentin jäsenten kanssa yhdessä, että toimeenpano ennen kaikkea direktiivin osalta on ollut aika heikkoa ja se vaarantaa menestyksen muilla alueilla. people living in... Vuonna 2010 ihmiset, jotka kautta Euroopan eivät heikoissa asemissa oli, heitä oli 45 miljoonaa. Ja kun me pyysimme komissiota järjestämään erityisryhmän käsittelemään romanikysymyksiä tai luomaan uuden suunnitelman tai tilaston Euroopan köyhyydestä, eli vain 50 prosenttia köyhistä olisi ollut romanitaustaisia, mutta muutkin, jotka ovat, köyhy- ovat samassa tilanteessa – nyt me teimme asiakkaan koski 43 miljoonaa ihmistä, vain 10 miljoonaa näistä ihmisistä oli romania, romaneja. Nyt heitä on 120 miljoonaa, ja edelleenkin romaneja on 80 miljoonaa, jotka edelleen ovat köyhiä. Toimet EU-tasolla tämän toimintapuitteen ansiosta ovat lisääntyneet, kansalliset viranomaiset ovat pyrkineet pitämään kiinni lupauksista, joita komissio on tehnyt ja parlamentti vuonna 2011 huolimatta siitä, että on osoitettu varoja tähän tarkoitukseen, huolimatta siitä, että on suuri koneisto, joka työskentelee asian parissa komission sisällä ja jäsenvaltioissa köyhyyden vähentämisessä, ennen kaikkea romanien köyhyyden vähentämisessä. Edelleenkin on havaittavissa, että jäsenvaltiot eivät käytä rakennerahastovaroja riittävästi, eivät käytä sosiaalirahastoa riittävästi. Ja olemme myöskin todenneet, että romanien osallistuminen oli edelleen heikkoa. Ja tästä syystä kenties tehtiin niin vähän tämän eh, eri, erottelevan eh, erottien kysymysten parissa viime vuosina, koska Romania ei ollut vähän mukana näissä hankkeissa. Tämä ei vaaranna menestystä siinä mielessä, että Romania on ollut tässä mukana. Me olemme oppineet, tutkimukset ovat osoittaneet, että hankkeet, joita romanit eivät johtaneet, vaan jotka kuitenkin perustuvat pitkälti paikallisiin köyhiin, paikallisiin romaneihin, olivat paljon kestävämpiä hankkeita. Tässä vaiheessa jo kun kollegat kertoivat minulle, miksi et vedä mustalaisvastaisuutta enemmän tekstiin, totesimme, että olimme onnekkaita, kun meillä oli tämä rotudirektiivi, niin äh, silloin äh, totesin, tästä saatiin käyttää, mutta se mitä äh, Sona ja Poston kirjoittanut omassa mietinnössään kappale, kappale kannalta osoittaa sen, mitkä ovat ne askeleet, joihin jotka täytyy ottaa huomioon tässä rotudirektiivissä ja muutenkin EUn koneistossa, jotta voidaan muuttaa tätä syrjintää koskevaa osuutta, mutta ymmärsimme kuitenkin silloin, ja mitä minun oma elementarini osoittaa, on se, että minä en koskaan olisi päässyt eteenpäin elämässäni, jos vanhemmat olisivat keskittyneet vain minun perusoikeuksiini ja siihen, että minua ei olisi syrjitty. Se ei tapahtunut kovin paljon, kun kävin koulua kotona. Ja kun sitten kerron kotona, että minua koulussa nimitettiin mustalais joksikin, niin eivät edes tienneet, että oli joku direktiivi odottavassa meitä, joka auttaisi meitä. Mutta minä ymmärsin, että minun täytyy olla paras paras oppilas koulussa sen varmistamiseksi, että voin taistella muiden puolesta niiden romanilasten puolesta, jotka itsevät pysty puolustamaan itseään. Minä selvisin, koska minä olin se, joka oli puhtaan kympin oppilas. No, miten me sitten saatoimme toimia tämän äh, mustalaisuutemme ja tasavertaisuuden puolesta, oli se, että minun isäni päivittäin taisteli siitä, että minua ei laita kouluihin, jotka ovat eriytettyjä kouluja, vaan että saan osallistua normaalin koulunkäyntiin. Ja, ja hän sanoi, että minä pystyn kilpailemaan muiden kanssa vain silloin, kun minulla on samat muodolliset, muodolliset, muodollinen pätevyys kuin heillä. Ja tästä tämä Sorea Postin syrjintövastaisuus nousi esille, koska seitsemän vuotta sitten ei puhuttu siitä, että koronamentaarisivat kouluja työpaikkoja tehtaissa ja niin edelleen. Mikään tästä ei onnistu ilman kunnollista politiikkaa, joka on syrjinnän vastaista, mutta samaan aikaan mikään ei muutu, jos ei ole välineitä, joilla voidaan muuttaa asioita. Koulutus, elinolosuhteet ja työpaikka, eikä vain pelkästään perusoikeudet. Ei pelkästään se, että varmistetaan se, että syrjintää ei tapahdu, vaan varmistamalla, että nämä hankkeet olisivat tehokkaita, että varat eivät katoa jonnekin, että romanit ovat mukana alusta loppuun näissä hankkeissa. Joten kaikki parlamentin jäsenet, jotka olivat romanitaustaisia, yhdistyivät tukeakseen komissiota seuraavassa rahoitussuunnittelussa. Ja kun me keskustelimme asiasta Soraja vastaa perusoikeuksista, perusoikeuskysymyksistä. Lambert van Nistelrooy tarkastelee rakennerahastojen puolta ja me talousvaliokunnassa pyrimme katsomaan, mitä voidaan tehdä seuraavalle budjetille, mutta saman aikaan olemme havainneet tehdessämme tätä mietintöä, että varat viimeisen seitsemältä vuodelta eivät ole tulleet käytetyksi siinä määrin kuin olimme kuvitelleet. Joten nyt hyvät uutiset ovat, että meillä on paljon edelleen rahaa vuoteen 2022 romaneille, jäsenvaltioille, jotta ne tekevät jotakin. Jotkin äh, valtiot tekevät hyvää, jotkut huonoja asioita. Nyt on komission aika sanoa jäsenvaltioille, mitä niiden pitää tehdä, etteivät ne palauta näitä rahoja takaisin EUn yleiseen budjettiin, vaan käyttävät ne siihen, tarkoitu- siihen tarkoitukseen, johon oli suunniteltu käytettäväksi. Joten ennen kuin hyppäämme seitsemän vuoden suunnitteluun. Ja tässä vaiheessa, kun me pyrimme myös äh, ajamaan seuraavaa komissiota varmistamaan sen, että tämä direktiivi toimii niin kuin sen pitäisi toimia, silloin kun on kysymys kaikkein köyhimmistä ihmisistä, me emme voi sallia, että äh, nyt Itävallan puheenjohtajakauden aikanakaan sen tapahtuu, etteivätkö komission ja sen tietäisi, että heillä on edelleen paljon rahaa salkussaan muuttaa romanien tilannetta. Minä siis näen nyt ensimmäisenä tehtävänä meille sen, että lähdetään liikkeelle viimeisestä kymmenestä raportista, jotka tästä aiheesta on äh, laadittu. Ei ne kaikki koske romania, vaan Sorjan mietintö koskee romania. Kaikki muut koskevat älykkäitä kyliä, Euroopan digitaalistumista, maataloutta, yhteistä maatalouspolitiikkaa, terveyttä, syöpää. Romanit kuolevat 17 vuotta nuorempana kuin muut. Heillä on viittä, viisi, vuotta, viisi kertaa mahdollisuus saada syöpä. Meillä on hormoniperäisiä sairauksia seitsemän kertaa enemmän kuin keskiverto-eurooppalaisilla tai enemmän kuin keskiverto köyhillä eurooppalaisilla, mikä on aika outoa. Joten on paljon tehtävää, meillä on välineet, mutta jotta meidän pitäisi käyttää tätä mietintöä ja muuta seitsemää, jotka parlamentti hyväksyy jo. Meidän pitää saada aikaan ensi kuussa viiden puolueen yhteinen päätösauselma, jotta Itävallan puheenjohtajavaltiota saadaan tekemään jotakin lupavaa ja jotta komissio tulee toimimaan asiassa. Komissiota olemme pyytäneet viimeiset kaksi vuotta toimia Tiedämme, että nyt on varassa puolivälin tarkastelu, me tiedämme, että se on tehty ja nyt tämä on tapahtumassa. Viime vuonna meillä oli avoin kuuleminen, jossa olivat mukana kaikki romanien äh, kansalaisjärjestöt tämän kertomuksen vuoksi, jotta me tiedämme, mitä romanit haluavat, me tiedämme, mitä Euroopan parlamentti haluaa, tiedämme, mitä puolueet haluavat, ne ovat yhtenäisiä. 90 prosenttia äänesti Sorajan mietinnön puolesta ja minun mietinnön puolesta aiemmin, joten ole epäilystäkään siitä, etteikö olisi poliittista siltuneisuutta. Nyt pitää saada jotakin tapahtumaan. Rahat ovat olemassa ja me tiedämme, että romanialaisten on hyvin vaikea käsitellä tätä asiaa seuraavan puolivan aikana. Ja tiedämme, että jos eivät käsittele sitä, kukaan ei tule käsittelemään sitä ennen kuin tulee uusi komissio. Joten jos asiaa ei käsitellä nyt tulevien, näin seuraavien kahden kuukauden aikana, silloin menetämme hyvin suuren mahdollisuuden ajatellen aikaa, joten parlamentin osalta on tärkeää, että myöskin kansallisparlamentit auttavat tässä, koska kansallisissa parlamenteissa tapahtuvat todelliset asiat. Tehän palaatte nyt takaisin omiin parlamentteihin, että niin te tiedätte, että kaikki tulette eri alueilta omista maistanne, te tiedätte, keitä ovat köyhät, ja te tiedätte, että viimeisten seitsemän vuoden aikana mitä hankkeita on toteutettu. Ja tiedätte myös se, mitä puuttuu, mitä puuttuu teidän alueiltanne. Joten palataanpa takaisin kansallisten parlamenttien tasolle, koska tätä varten meillä on Euroopan kartta. Ja he ovat myöskin tässä, täälläkin on edustukset tässä parlamentissa Joten seuraavien viikkojen aikana pyytäisin teitä tekemään esityksiä lähetystyönne kautta tähän uuteen romanistrategiaan 2020-2027. Kiitos. Thank you very... Kiitos oikein paljon varo puhemiehellemme, joka painotti kaikkien konkreettisten romanikysymysten lisäksi sitä, että aina on hyvin tärkeää tehdä yhteistyötä Euroopan tasolla, yhteistyötä kansallisen tason kanssa, koska varsinainen työ tehdään lopulta kansallisella tasolla tai jopa alueellisella paikallistasolla. Siksi hyvä yhteistyö on aina tarpeen. Annan seuraavaksi puheenvuoron tohtori Doris Wolflenelle. Hän edustaa Itävaltaa puheenjohtajavaltiota. Kiitoksia kutsusta. Puheenjohtajavaltio Itävalta pitää hyvänä parlamentin välistä kokousta romanien osallistamisesta ja vastaisuuden torjunnasta. Haluaisimme kiittää kansallisvapauksen valiokuntaa tästä aloitteesta. Tämä on tärkeä aihe. Ja kuten esityslistalla on todettu, niin romanivastaisuuden torjunta on yksi suurimpia tekijöitä romanien osallistamisessa. Kyse on haavoittuvassa asemassa olevista kansalaisista ja neuvosto on korostanut, että syrjintää tulee torjua. Romanivastaisuus on johtanut romanien syrjäytymiseen ja moniin toimi on jo ryhdytty EUn tasolla, kun on torjuttu romanivastaisuutta. Väliraportissaan Euroopan komissio on havainnut, että meidän täytyy vahvistaa – anti romanivastaisuuden torjuntaa kansallisessa kontekstissa. Romanivastaisuuden torjunta on yksi tärkeimpiä prioriteetteja Itävallan romanistrategiassa. Joulukuussa 2003 neuvostossa hyväksyttiin suositus, joka liittyy romanien osallistamiseen jäsenvaltioissa. Ja tavoitteena oli parantaa kansallisten strategioiden täytäntöönpanoa panoa ja rajat ylittävää yhteistyötä. Ja lisäksi todettiin, että romanien vastaisuuden torjunnassa jäsenvaltioiden täytyy ryhtyä myönteisiin toimiin ja haluaisin vahvistaa niitä. Perusoikeusvirasto Viinissä totesi, että romanivastaisuus on suuri tekijä, joka vaikuttaa kotouttamiseen. Jäsenvaltiot ovat pyytäneet, että komissio tekisi ehdotuksen vuoden 2020 jälkeiselle avalle. Meillähän on säännöt vuodelta 2016. Euroopan komission vuoden 2020 jälkeen Itävallassa järjestetään marraskuussa konferenssi sen suhteen, miten voidaan suhtautua romanivastaisuuden tässä strategiassa, jossa sellainen saadaan aikaan. Sitä ei vielä tiedetä. Konferenssissa tavoitteena on saada aikaan suosituksia sen suhteen, miten romanivastaisuuteen voidaan, voidaan puuttua. Ja siellä mukana on eri sidosryhmiä, kansainvälisten järjestöjen edustajia, EUn toimielinten, virastojen, kansallisten romaniyhteyspisteiden edustajia. Mukana myöskin alue- ja paikallistason viranomaisten edustajia ja kansalaisyhteisöjen kansalaisjärjestöjen edustajia. Puheenjohtajavaltio Itävalta haluaa käynnistää kuulemisprosessin sen suhteen, miten romanivastaisuuteen tulisi reagoida. Kiitos. Thank you very much. Kiitos oikein paljon. Ja annan heti puheenvuoron Tiina Astolalle, joka on jo tämä oikeus- ja kuluttaja-asioissa Euroopan komissiossa. Kiitos puheenjohtaja, hyvät naiset ja herrat. Minäkin haluaisin aluksi hyvin lämpimästi kiittää live-valiokuntaa. Hienoa, että saatiin tällainen parlamenttien välinen kokous, jossa käsitellään perusoikeusnäkökohtia romanien osallistamisessa ja puhutaan mustalaisvastaisuudesta. Tämä ajankohta on hyvä, hyvä koska olemme saamassa loppuun romanipuitteiden tarkan arvioinnin. Haluaisin kiittää myös varapuhemies Livia Jarokaa. Hän on ollut aktiivisesti tekemässä tätä romanien osallistamistyötä, erityisesti kun puhutaan kansallisten romanistrategioiden strategioiden Emisestä tietenkin haluaisin kiittää parlamentin jäsentä Saraja Postia, joka on tehnyt paljon työtä mustalaisvastaisuuden eteen, torjunnan eteen. Tämä on tärkeää, kun pohditaan EUn lähestymistapaa vuoden 2020 jälkeen. Totta kai haluaisin myös kiittää teitä kaikkia, jotka olette täällä tänään ja jotka omassa työssänne voitte vaikuttaa politiikan suuntaan. Me teemme kaikki yhteistyötä, olemme liittolaisia tässä, haluamme tasavertaisuuden ja romanien osallistamisen toteutuvan. Kuten useimmat teistä varmasti jo tietävät, EUn puitteet ja arviointi kansallisista romanistrategioista on työnnä lähes päätöksessä. Arvioinnin tulokset luultavasti voidaan hyväksyä marraskuussa. Tiedonanto julkaistaan komission arviointiraportin kerran ja arviointitutkimuksen, jota ulkoiset tahot ovat valmistelleet. Siinä katetaan 2011-2017 kausi ja arvioidaan sitä, miten relevanttia, johdonmukaista, tehokasta ja reilua, koordinoitua – ja kestävää työ on ollut puitteissa, miten hyvin on saatu on lisäarvoa. Siinä analysoidaan siis aikaansaannoksia ja haasteita näissä puitteissa ja antaa mahdollisuuden pohtia mahdollisia poliittisia ehdotuksia kaudelle vuoden 2020 jälkeen. Me olemme tehneet todella töitä, jotta voisimme rehellisesti ja avoimesti arvioida tilannetta – jotta todella saadaan työtä, jonka pohjalta voidaan edetä. Minun viestini tänään perustuu ensimmäisiin löydöksiin tässä. Ilmeisesti pitää keskittyä enemmän mustalaisvastaisuuteen ja huolehtia sosiotaloudellisesta osallistamisesta selkeämmin pitäisi saada tavoitteet, jotka ovat mitattavissa, jossa on selkeät indikaattorit, avoin, osallistava, seurattava tulosten mittaaminen ja kansalaisyhteiskunnan mukaan tulevat tärkeitä. Arvioinnissa ajateltiin, että puitetavoitteet olisivat olleet, voineet olla voimakkaampia. Tavoite olisi voinut olla kunnianhimoisempi koulutuksen alalla, erityinen syrjimättömyys tavoite olisi ollut tarpeen ja se, että keskitytään enemmän mustalaisvastaisuuteen. Lisäksi pitäisi ottaa huomioon romanien tietyt ryhmät, esimerkiksi naiset, lapset ja nuoret romanit, EU-ssa liikkuvat romanit ja kolmansien maiden kansalaiset. Hyvät naiset ja herrat, arvioinnin mukaan näyttäisi siltä, että pitäisi keskittyä enemmän syrjimättömyyteen ja mustalaisvastaisuuteen. Tämä nähtiin myös keskusteluissa Euroopan tason tapaamisessa, ja tiedän, että monet teistä olivat. Tämä liittyi epätasa-arvoon asuntojen tai terveydenhoidon osalta. Peruspalveluita eivät ole yhtäläisesti tarjolla yleensä romaneille kautta jäsenvaltioihin. Ja tämän alustan keskustelu oli todella kiinnostava ja osoitti meille myös tietä eteenpäin. Meidän todella täytyy tehdä yhteistyötä. Tämän mielessä, kun ajatellaan kautta vuoden 2020 jälkeen, olen todella kiitollinen tästä tämän päivän aloitteesta. Ja se varmasti heijastuu myös meidän tulevaan työhömme. Ja odotan tietenkin yhteistyötä kanssanne myös. Kiitos. Thank you very much. Kiitos oikein paljon. Kiitos kaikista puheenvuoroista. Joskus, kun mustalaisvastaisuudesta puhutaan, tiedän, että jotkut kansalaiset sanovat, että no, mutta on niin monia, jotka eivät tunne olevansa yhteiskunnan osia jotka tuntevat olevansa syrjäytyneitä, mutta mielestäni kaikki päätöslauselmat, joita tällä parlamentissa on hyväksytty, osoittavat, että romanit ovat jo vuosisatojen altistuneet syrjinnälle. Syrjintä, väkivalta, joissain tapauksissa jopa murha tulevat tässä esiin. On pidettävä mielessä se, että syrjintä jatkuu edelleen tällä vuosituhannella ja siksi selkeästi meidän on korkea aika toimia. Ei ainoastaan päättää päätöslauselmat teksteistä tai antaa rahaa, vaan on toimittava. Rahat on hyvin käytettävä. Ja tässä mielessä haluaisin kiittää kolmea puhujamme tässä johdanto-osiossa. Kiitos oikein paljon, että olitte täällä. Ennen kuin siirrymme seuraavaan osioon, koska tässä ei ole suunniteltu kysymys-vastausosiota, niin siirrymme suoraan seuraavan paneeliin. Ennen sitä, nyt kollegan pitäisi oikeastaan korvata minut, mutta nyt voin kuitenkin sanoa, että meidän kokouksemme jatkuu kello kuuteen asti ja haluaisin selkeästi sanoa, että tulkeilta on tullut selkeä viesti, että työt päättyvät kello 18. Pyydän, että pidätte tämän aikataulun mielessä meidän pitäisi myös kunnioittaa työntekijöiden oikeuksia, joten keskustelu ei voi jatkua yli kuuden. Tämän sanottua, niin kiitos oikein paljon kaikille puhujille ja niille, jotka joutuvat lähtemään. Kiitos oikein paljon. So I think we shouldn't waste any time. Minusta meidän ei pitäisi tuhlata nyt aikaa, kun muistamme, että tulkaus loppuu kello 18. Joten ennen kuin minut korvataan täällä, haluaisin johdatella seuraavan osion tässä keskustelussa. Romanien osallistaminen ja perusoikeudet. Ennen kuin annan kutsutuille vieraillemme puheenvuoron, haluaisin sanoa muutaman sanan siitä, miten tämä keskustelu järjestetään tänään. Puhujat voivat toki tulla jo tänne ylös istumaan. Keskustelu keskustelu käydään seuraavan malliin. Puheenvuoro annetaan vuorotellen kahdelle kansallisen parlamentin edustajalle ja yhdelle Euroopan parlamentin edustajalle, kunnes puhujalista on käyty loppuun. Kansallisten parlamenttien jäsenet, jotka haluavat käyttää puheenvuoron, voivat esittää puheenvuoropyynnön lomakkeella – joka on asiakirjojen joukossa ja se voidaan antaa salivahtimestarille, joka tuo pyynnön sitten tänne puheenjohtajan pöydän taakse ja puhujalista luodaan näiden hakemusten pohjalta siinä järjestyksessä, kun ne saadaan. Euroopan parlamentin jäsenet voivat pyytää puheenvuoroa tavalliseen tapaan puheenjohtajalta. Joten no nyt vähän eksyin muistinpanoissani. As regards now the first session, I in... Tähän ensimmäiseen osioon tulee. Pyytäisin ensinnäkin esittelijä Saraja Postia, joka esittelee vuoden 2017 raportin romanien integroitumisesta eu Hän voi lyhyesti kertoa tämän raportin keskeisimmistä seikoista. Ennen kuin Soraja saa puheenvuoron, toivotan tervetulleeksi valiokunnan puheenjohtajan, joka siirtyy nyt puheenjohtajan paikalle. Kiitos oikein paljon. Thank you very much and thank you. Kiitos oikein paljon ja kiitos Birgit tästä puheenjohtajuudesta. Hyvää iltapäivää, hyvät kollegat, hyvät naiset ja herrat. Hienoa, että olette kaikki täällä tänään. Tämä on tärkeä päivä. Haluaisin kiittää kaikkia vieraita myös jäsenvaltioiden parlamentista. Kiitos, että käytätte aikaanne osallistuaksenne tämän päivän parlamenttien väliseen valikuntakokoukseen. Haluaisin lyhyesti esitellä itseni. Kuten jo kuulitte, minun nimeni on Saraja Post. Olen Ruotsin feministialoitepuolueen jäsen ja olen tämän mietinnön esittelijä – perusoikeusnäkökohdat romanien osallistamisessa ja romanivastaisuuden torjunta. Ja tämä on myös johtanut tähän kuulemistilaisuuteen. Tämän mietinnön kautta halusin, halusin ennen kaikkea osoittaa, että romaneilta puuttuu perusoikeudet mustalaisvastaisuuden takia. Tämä on erityinen rasismin muoto, joka kohdistuu remanneihin. Taustalta löytyy vuosisataiset syyttelyt syrjintä. Ja romanit ovat usein myös äärimmäisen köyhyyden uhreja. Mustalaisvastaisuus on sellainen ajatus, että romanit ovat vähempiarvoisia, eivät pysty ihan samaan kuin muut. Heillä ei ole halua selvitä muiden kanssa, eivät sovi hyviksi kansalaisiksi maissa, joissa ovat asuneet jo vuosisatojen ajan – mustalaisvastaisuuden toimet perustuvat tämän uskon varaan. Mustalaisvastaisuutta voi olla muotoista, esimerkiksi naisten pakkosterilisoituminen, poliitikkojen vihapuheet, liiallinen valta, väkivalta, jota poliisit käyttävät erottelukouluissa asuntojen osalta ja niin edelleen ja niin edelleen. Lisäksi voi olla vähän vähemmän huomattuja – ongelmia, kuten ettei pääse mukaan tiettyihin EUn ohjelmiin, esimerkiksi Discover EU-ohjelma. Mutta kun tässä ei saada muita kustannuksia katettua, niin romaniperheiden lapset eivät voi osallistua. Monet ohjelmat, joiden kautta harutaan yhteen, yhteys niihin, jotka ovat sosiaalisesti syrjäytyneitä. Ei saada kuitenkaan yhteyttä romaneihin. Esimerkiksi jos veden puutetta on tai sähköstä on puutetta tai ei ole minkälaisia liikenneyhteyksiä näille alueille. Ja monet romanit asuvat ilman tällaisia ihan peruspalveluita. Valitettavasti voimme kaikki nähdä, että – romanien ja muiden välinen kuilu on hyvin merkittävä kaikilla elämänsaroilla. Riittää, että katsotaan tuodempia raportteja perusoikeusvirastosta, FRAsta. 63 prosenttia 16-24-vuotiaista romaneista ei ollut töissä tai missään koulutuksessa, kun tehtiin tällainen EU-kysely. Voidaan verrata tätä 12 prosenttiin, joka on EUn keskimäärä samassa ikäryhmässä. Eli 63 prosenttia versus 12 prosenttia. Joka kolmas romani talous elää talossa, jossa ei ole edes vesijohtovettä, ei vessaa, ei suihkua. Joka viidennessä taloudessa on vuotava katto tai surkeat ikkunan puitteet. Yksi kolmesta keskimäärin oli kokenut jonkinlaista häirintää ja vielä huolestuttavampaa on se, että 4 prosenttia oli kokenut väkivaltaa, joka johtui mustalaisvastaisuudesta. Usein kuulen, että romanit eivät halua integroitua, eivät halua tehdä työtä. Että heitä pitää syyttää heidän omasta tilanteestaan. Minä haluaisin täällä sanoa jotain, mitä Milos Seman sanoi Rekin tasavallasta. Sanoi, että romanit ovat laiskoja ja heitä voitaisiin lyödä. Ensinnäkin pari seikkaa. Kukaan ei halua olla köyhä tai syrjäytynyt tai olla osallistumatta. Toiseksi on jotain järkyttävää siinä, että kuulee koko elämänsä, että siksi, että Romania on vähemmän arvoinen kuin muut omaman kansalaiset, että on toisen luokan kansalainen. Uskokaa minua, meitä muistutetaan tästä kyllä päivittäin. Sitä ei ole hirveän monta vuotta, kun kasvoin itse ajattelemaan, että voisin olla ensimmäisen luokan kansalainen. En ole vieläkään, vaikka olen 62-vuotias. ainakin 50 vuotta, 55 vuotta. Olen siis pitänyt itseäni kakkosluokan kansalaisena, koska näin yhteiskunta minua kohtelee. Olenko minä osallistunut tasavertaisesti yhteiskuntaan? En, koska se ei ollut mahdollista, koska en ollut ensimmäisen luokan kansalainen. Halusinko osallistua todemman panokseni? Kyllä, halusin sataprosenttisesti. Joten kun lähdin tähän työhön – nautin maastani demokratiasta, rakkaudestani muihin kansalaisiin, kanssaihmisiin. Ja tällä parlamentissa tunnen, että minua kunnioitetaan ensimmäisen luokan kansalaisena. Mutta tie on ollut kova. Ja tämä ei ole vielä mahdollista kaikille. Mutta haluaisin, että tiedätte, että teidän ei pitäisi koskaan ajatella, että emme halua tehdä työtä tai emme halua osallistua me pelkäämme ja luottamusta puuttuu valtavasti. Ja usein enemmistön pitää ojentaa kättä vähemmistöjen suuntaan. Omassa mietinnössäni en vaatinut enempää enkä vähempää romaneille kuin sitä samaa, mitä muut kuin romanit saavat. Haluan tasavertaisen yhteiskunnan, jossa voimme syntyä – samanarvoisina, saman arvon omaavina. Meidän täytyy turvata tasavertaisuus lain edessä, syrjimättömyys kaikilla elämän saroilla. Ja meidän tulisi tehdä yhteistyötä luottamuksen lisäämiseksi, koska ilman luottamusta ei ole tulevaisuutta. Olen varma, että mustalaisvastaisuus on hirvittävän epäluottamuksen takana yhteiskunnassamme. Ja voimme lähteä purkamaan sitä, jos saadaan totuus- ja sovintokomissioita jäsenvaltioihimme. Meidän tulee yhdessä selvittää, mitä romani ihmiset ovat joutuneet kärsimään viimeksi kuluneiden vuosikymmenten ja vuosisatojen aikana. Ja mitä kauheuksia joudutaan kohtaamaan vielä tänä päivänä. Se, että elää syrjittynä, vaikuttaa kyllä siihen, minkälainen omakuva syntyy. Se vaikuttaa siihen, miten katsotaan naapurin suuntaan. Ja tietenkin vaikuttaa itsetuntoon siihen, mitä pystyy vielä tekemään. Se, että me orjettuja, syrjittyjä. Meidät on haluttu ajaa lähes kaikista Euroopan maista. Meitä murhattiin järjestelmällisesti toisen maailmansodan aikana ja romanin naisia on sterilisoitu. Lapset on viety meiltä ja laitettu valtion hoiviin. Tämä on historiaa. Tällaista tapahtuu tänä päivänä yhä enemmän. Lapsiamme on pidetty vähemmän lahjakkaina älyllisesti ja heidät on koulutettu eri kouluissa. Meitä ei ole pidetty inhimillisenä. Nämä faktat on saatava kaikkien lasten historian kirjoihin. Julkisesti pitää lisätä tietoisuutta ja saada vuoropuhelua aikaiseksi. Ilman näitä tekoja ei voida rakentaa siltoja romanien ja muiden välille. Siksi pyytäisin, että siltojen rakentaminen alkaa nyt. Totuus- ja sovintokomissio on saatava käyntiin kaikissa maissanne. Ja yksi tärkeä asia vielä. Vihdoin poliitikkojen on kannettava tasavertaisesti vastuu omista romani kansalaisistaan. Kun käyn matkoilla, niin näen tämän, että eri kunnissa päättäjät eivät katso romaneita, jotka elävät samalla alueella. Eivät suhtaudu heihin samalla tavalla kuin muihin kuin romaneihin. Ei se ole niin tärkeää, että romanilapset käyvät kouluja, ja että romaneilla on puhdasta vettä. Kyllä he ovat tottuneita, se liittyy heidän kulttuuriinsa. Ei ole Tämä on pakotettu tilanne romaneille, jossa romanit joutuvat asumaan. Ja on häpeällistä, että tilanne on Euroopassa vielä tällainen, koska romanit pitäisi laskea kansalaisiksi ja siksi heidän pitäisi olla kaikkien meidän vastuulla, jotka istumme täällä salissa. Ei ainoastaan vaalien aikaan jos, että äänestettäisiin ja saa siitä palan leipää. Tämä on häpeällistä. Syyllistäminen ja vihapuheen pomminen on haitaksi yhteiskunnassamme, jossa pitäisi olla vastavuoroista kunnioitusta, toleranssia ja avoimuutta. Nämä arvoja, jotka ovat kaikki perussopimuksissa EU:ssa. Joten Haluaisin vain kiittää teitä siitä, että tulitte tänne tänään. Ja toivon, että kun palaatte kotiin, kannatte vastuun kaikista kansalaisista, riippumatta etnisestä taustasta ja muista asioista. Romanit ovat tärkeitä. Ja haluaisin kiittää kollegoita, jotka ovat tukeneet minua tämän mietintötyön aikana alusta asti ja todella kantavat täyden vastuun kaikista EUn kansalaisista. Kiitos. Thank you, Soraya. That's a very... Kiitos, Soraya. Se oli hyvin voimakas puheenvuoro. Ja seuraavaksi Dimitris Sonakipulos. Hän on perusoikeusvirastosta ja vastaa tasa-arvo- ja kansalaisten oikeuskysymyksistä, ja hän esittelee meille tämän raportin päälöydöksistä. Eli Dimitrakopoulos, olkaa hyvä. 10 minuuttia. Kiitos puheenjohtaja ja kiitos siitä, että virastomme on kutsuttu tähän tärkeään kokoukseen. On aina tärkeää kertoa siitä, mitä tiedämme ja mitä me ehdottamme Euroopan parlamentin jäsenille ja kansallisten parlamentin jäsenille. Tämä on hyvä tilaisuus katsoa, missä nyt ollaan, miten paljon on saavutettu vuoden 2019 jälkeen ja tuo EUn puite, joka koski romanien osallistumista, osallistumista otti huomioon myöskin ihmisoikeudet ja perusoikeudet. Siinä viitataan selkeästi EUn perussopimuksiin ja EUn omaan perusoikeuskirjaan. Te kuulitte muilta puhujilta neuvoston suosituksista joulukuulta 2013, koskien nimenomaan tehokkaita romanien kotouttamistoimenpiteitä jäsenvaltiossa. Ja haluaisin esittää muutaman lauseen näissä suosituksissa, jotka tunnustavat sen, että monet romanit edelleen ovat syvässä köyhyydessä, ovat sosiaalisesti syrjäytyneitä, heitä syrjitään ja on esteitä heille nauttia perusoikeuksistaan, mikä merkitsee sitä, että he ovat haavoittuvassa heitä voidaan eh, riistää he eivät sinänsä ole haavoittava ryhmä, vaan heistä tehdään haavoittava ryhmä silloin, kun he kohtavat köyhyyden, sosiaalisen syrjäytymisen ja kuten kuulitte, ennakkoluuloja ja mustalaisvastaisuutta. Poliittiset toimenpiteet, joita on suositeltu neuvostossa, toimenpiteet sisältävät toimenpiteet, joudutaan syrjintää ja ennakkoluuloja, jotka kohdistuvat romaneihin, ja perusoikeusvirasto on siitä lähtien tehnyt työtä, se on kerännyt tietoa, todistusaineistoa, sitten laajoja selvityksiä, joista on tehty Viinin toimistamme kautta, mutta myös käymällä, käymässä paikan päällä paikallisissa yhteisöissä katsomassa, miten romanien osallistavuustoimenpiteet pannaan tehokkaasti toimeen tai miten niitä ei panna tehokkaasti toimeen. Tässä mielessä me toimimme tietynlaisena hissinä. Me katsomme yläkerrasta sitä, mikä tilanne on koko EU:ssa, Yritimme löytämään verrattavaa tietoa siitä, mitä voidaan katsoa, miten eri maat toimivat. Sitten käymme myöskin pohjakerroksessa katsomassa, mikä, nähdäkseen, mikä toimii ja mikä ei, silloin kun on kysymys romaanien osallistamisesta. Viisi vuotta myöhemmin, 2018 tiedot, joita olemme saaneet, osoittavat, että unionimme on yksi kaikkein vauraimmista osista maailmaa, eikä kuitenkaan pysty kohtelemaan tasavertaisina kansalaisiaan eikä saa aikaan sosiaalista yhteenkuuluutta, ei, ja itse asiassa saa aikaan kustannuksia tätä kautta Euroopan yhteiskunnille kokonaisuudessaan. Mustalaisvastaisuuden pahimmat muodet, viharikokset ja häirintä, niin kuin sorajalta kuulitte, ovat olemassa edelleen. Ne ovat eh, este kaikkien romanien, kaikille romania koskeville osallistamistoimille. Tämä on syytä pitää mielessä silloin, kun hallitus kehittävä strategioita tai toimenpiteitä, jos ei samaan aikaan oteta käyttöön toimenpiteitä, joilla pitää torjumaan syrjintää, köyhyyden torjuntaa, työllisyyden edistämistä, koulutuksellisen osallistuvuuden toimenpiteitä. Nämä to- hankkeet eivät tule toteutumaan eivätkä toimimaan. En nyt puhu näistä luvuista, jotka Soraja jo mainitsi Meistä erityisen pöyristyttävää on, että 4 prosenttia niistä, jotka ovat no, olleet tutkimuksessa esille, jotka ovat tällainen sattumanvarainen otos yhdeksästä jäsenvaltiosta, he ovat kokeneet vihan perustuvaa väkivaltaa. Jos tämä muutetaan luvuiksi, se merkitsee sitä, että on satoja tapauksia, jotka olisi pitänyt raportoida, selvittää, tutkia ja joiden pohjalta pitänyt nostaa syytteitä näin ei ole tapahtunut. Näin ei ole siksi, että ne, jotka henkilökohtaisesti joutuvat tällaisten tapausten uhreiksi, vain kolmasosa heistä on raportoinut tästä poliisille. Paljon pitää tehdä, jotta saadaan aikaan luottamusta oikeusviranomaisiin, jotta romanit toimivat. Mitä tulee sitten elinolosuhteen, kun kaikki, kaikilla nuorilla ihmisillä Euroopan on vaikeuksia löytää työtä, olemme kuulleet prostituutiosta aiemmin, nuorten romanien osuus on huomattavasti korkeampi kuin yleisä väestönpiirissä, huolimatta siitä, että Euroopan rakenne- ja investointirahoissa rahastoissa on paljon varoja käytettävissä, mutta niitä ei koskaan, ei välttämättä aina täysin hyödynnetä. Analyysimme osataan myös sen, että asuminen on hyvin tärkeä tekijä. Se vaikuttaa ihmisten elinmahdollisuuksiin. Se, että elää etnisesti erotetulla alueella, asunnossa, jossa on liikaa asukkaita, se meidän analyysissämme yhdistyy kahteen muuttujaan siihen, että ei saa koulutusta eikä ole työssä. Häiritsevän suuri osa romaneista elää olosuhteissa, joita Eurostat pitää vakavana, vakavasti huonona äh, asumisolosuhteena. Esimerkiksi Romaniassa 68 prosenttia romaneista elää asunnoissa, joissa ei ole vesijohtovettä mikä meistä useimmille tässä huoneessa on asioita, pidämme itsestään selvänä. Vain mitätön osuus kokonaisväestöstä Eurostatin mukaan joutuu elämään tällaisissa olosuhteissa. Hyvät naiset ja herrat, ensi kesänä EU, Euroopan unionin hallituksessa keskustelevat YK osapuolten kanssa edistyksestä, jota on saatu aikaan 2030 tavoitteiden osalta, jossa on kestävän tavoite, jossa on pyritty samaan aikaan kestävää kehitystä. Miten hämmentävää on, että maailmanlaajuisesti romani, kaiken kaikkiaan romanien nuorten osuus, joka on siis yksi vauraimpia alueita planeetalle ei ole koulutuksessa tai ammattikoulutuksessa. Ja, ja tämä tilanne on samankaltainen kuin todella köyhissä maissa, kuten Honduras, Jemen, Trinidad Tobago tai Samoa. Maailmallisesti katsottuna romanien osuus esimerkiksi Romaniassa, maassa, jossa on suurin osa, suurin romaniväestö koko EU:ssa, vain pienellä osa on mahdollisuus saada puhtaa, puhdasta vettä ja osuus on samankaltainen tai tilanne on samankaltainen kuin Butanissa tai Gaanassa. Tämä ei ole sattumanvaraista, suoraan sanottuna tämä on tulosta historiallisista epäoikeudenmukaisista tilanteista ja jatkuvasta syrjinnästä. 2019 on tärkeää myös siinä mielessä, että silloin on kulunut 50 vuotta siitä, kun Euroopan neuvoston parlamentin yleiskokous hyväksyi suosituksen 563, eh, joka liittyi romanien tilanteen parantamiseen. 50 vuotta sitten, puoli vuosisataa sitten. Tämä on surullista. Tämä on surullista siksi, että Euroopan unionissa, joka katsoo olevansa ihmisoikeuksien puolessa puhuja koko maailmassa, sen omat, ja olettaisiin, että sen hallitukset eivät suvaitsisi mustanaisvastaisuutta ja että käyttäisiin politiikkaa, joka olisi tuntuvaa ja mitattavissa olevaa, joka erottaisi, vaikuttaisi romanien elämään. Miten me voimme tehdä? Tavallisesti sanon, että meidän pitää jatkaa, emme saa pysähtyä siksi, että yksi vuotta on kulunut. Ja tässäkään kansalliset Euroopan parlamentti ovat tärkeässä roolissa, niillä on yhteinen vastuu. Meidän täytyy muistuttaa hallituksia siitä, että niiden pitää tunnustaa, mikä vaikutus on mustalaisvastaisuudella, ja miten pitää myöskin itse investoida romanien osallistamiseen. On tärkeää, että pannaan toimeen täysin neuvoston suositukset, ja tämä pitää tehdä varmistamalla ensinnäkin se, että on asianmukaista koordinointia kansallisella tasolla. Ja tässä pahoittelen sitä, että komissio vuodesta 2012 on kehitellyt kansallisten romaniyhteyspisteiden verkostoa, joka tapaan säännöllisesti tämän pitäisi vakaa tietoa, mutta tapahtuuko tämä kansallisella tasolla? Tiedän, että yksi maa, minun oma maani, on nyt kehittämässä alueellista verkostoa niin, että investoinnit romanien osallistuvuuteen ja mustalaisvastaisuuden torjumiseen paikallisella alueellisella tasolla voivat olla tehokkaampia meidän täytyy vakuuttaa hallitukset siitä, että niiden täytyy ryhtyä köyhyyttä vähentämään politiikkaa, joka yhdistää sosiaalisen suojelun, aktiiviset työmarkkinatoimenpiteet, käyttäen täysiä mahdollisuuksia, joita on Euroopan rakenne- ja investointirahastoissa seuraavalla rahoituskaudella, mutta myös rahoitu- rahastoa, joka antaa apua kaikkein köyhimmässä asemassa oleville. Meidän täytyy myöskin estää syrjintä, joka liittyy sosiaalisten asuntojen saatavuuteen. Tämä on tärkeää ja tärkeää, että romanit eivät joudu elämään asuntoalueella erikseen, vaan että niillä on, heillä on täysin mahdollisuus käyttää julkisia palveluita, julkista infrastruktuuria. Hyvin tärkeä mahdollisuus, hyvät naiset ja herrat, on edessämme, kun vuonna kun 2011 EUn puite vuonna 2022 on ollut yhden syklin käytössä ja EU tulee tarkastelemaan sen tilannetta. Analyysimme osoittaa selvästi, että romanien osallistavuus ei voi jatkua vanhaan malliin. Se edellyttää rehellistä avointa keskustelua epäonnistumisista ja uutta voimakasta poliittista sitoutumista, jotta voidaan täyttää alkuperäiset lupaukset, jotka olivat EUn puitteissa, jotta tästä tulee todellakin tuntuvaa romanien elämässä. Kiitos. Thank you very much. Kiitoksia. Seuraavaksi Jonathan Mack Saksan Sinti- ja Ruma-järjestöstä. Ja hän on täällä kyseisen järjestön puheenjohtajan Romani Rosen sijaisena. Teillä on kymmenen minuuttia, olkaa hyvä. Kiitoksia. Ikävä kyllä Rose joutui onnettomuuteen, hän ei päässyt paikalle, eli puhun hänen nimissään puheenjohtaja, hyvät parlamentin jäsenet, hyvät naiset ja herrat. Haluaisin kiittää live-valiokuntaa tästä hienosta aloitteesta keskustella romanivastaisuuden torjunnasta ja perusoikeuksien kunnioittamisesta romanien sintien osalta. Euroopan parlamentin päätösasemassa on to Sinti and Roma in Europe. Ja haluaisin kiittää postia tästä erinomaisesta työstä. Olen saanut suuren konsensuksen tämän asian ympärille. Ensimmäistä kertaa on nyt todettu, että muutalaisvastaisuus on johtanut syrjintään ja sosiaaliseen syrjäytymiseen, joka on suoraan vaikuttanut hyvin suuriin osiin ihmisiä. Kuten antisemitismi, muutalaisvastaisuus on hyvin syvälle juurtunut Euroopan historiaan Tässä se on epäinhimillistä, se on väkivaltaa, on myös monissa instituutioissa on myöskin rakenteellista syrjintää. Ja tämä rasismin muoto estää sintien ja roman osallistumisen kaikkiin yhteiskunnan aloihin. Jos puhutaan vaikka kurjasta asuntotilanteesta tai huonosta koulutustilanteesta ja erityisesti romanian eristämisestä koulutuksessa – niin meidän täytyy ymmärtää, että nämä haitat ovat sitä, mitä ne ovat, eli toteutunutta rasismia. Monissa Euroopan maissa romaneja kohdeltiin ja kohdellaan edelleen niin sanottuna yhteiskunnallisena ongelmana, ja hallitukset ovat pyytyneet puuttumaan tähän köyhyyden vastaisilla strategioille. Ja tällöin ei usein havaita taustalla olevaa romanivastaisuutta, joka vahvistaa syrjinnän ja rasismin noidan kehää. Ja uhreja syytetään tästä kurjasta tilanteesta. Hiljattaiset arviot osoittavat, että romanivastaisuuden torjunta on keskeistä, jotta osallistamis- ja kotouttamisohjelmat onnistuisivat. Romanivastaisuuden torjunta ei ole vähemmistön itsensä ongelma, vaan tämä kuuluu yhteiskunnan enemmistölle ja instituutioille. Euroopan toimielinten ja jäsenvaltioiden kuuluu tehdä tämä, koska Sinti ja Roma ovat yhdenvertaisia kansalaisia kotimaissaan. Poliittisessa keskustelussa on tapahtunut huomattavaa edistystä ja samanaikaisesti Sintien ja Romanien syrjäyttäminen on edelleen hyvin laajaa, kuten esimerkiksi perusoikeusviraston raportista käy ilma, käy ilmi. Ja nationalismi on kasvanut viime vuosina, se on yhä väkivaltaisempaa ja se uhkaa romaneja lähes kaikissa Euroopan maissa. Saksassa ja Euroopassa sintit ja romat kohtaavat yhä enemmän väkivaltaa. Viikko sitten 17-vuotias poika Gosko surmattiin Montanassa Bulgariassa, kun hän oli keräämässä heinää isoisänsä kanssa. Ja Berliinissä mies ampui romanilapsia naapuritalossa. Viime aikoina on tapahtunut paljon tällaisia tekoja romaneja vastaan. Oikeuden, oikeusviranomaiset saavat nyt tutkia näitä tapauksia ja saatetaan havaita, että romanivastaisuus on ollut syynä moneen rikokseen. Italian sisäministeri Salvini haluaa nyt rekisteröidä erikseen sintit ja romanit ja tällä tavalla ollaan purkamassa Italian oikeusvaltiota. Niin kuin fasistihallinnoissakin, ensin ajetaan maahanmuuttajat pois Italiasta ja sitten sen jälkeen vähemmistöt eivät enää saa kansalaisuutta. Romani, jolla on Italian passi, ikävä kyllä on pidettävä, totesi Italian sisäministeri. Saksassa Duisburgin kaupunginjohtaja kävi keskustelua väitetyistä sosiaaliturvaväärinkäytöksistä. Hän sanoi, että ensin ihmiskauppiat tuovat romaneja romaneista Duisburgiin ja sen jälkeen totesi monta kertaa, minun täytyy olla tekemisissä ihmisten kanssa, jotka sotkevat kokonaisia katuja ja pahentavat rottaongelmaa. Jos on tutustunut Saksan historiaan, tiedetään, että saksalaiset jatkuvasti puhuivat rotista puhuessaan juutalaisista. Ja kun puhutaan tästä rottaongelmasta vähemmistön yhteydessä, niin se aiheuttaa vihaa. Ja sintit ja romanit ovat sitten hyvin väkivaltaisen romanivastaisuuden kohteita. Me emme voi puhua romanivastaisuudesta ilman, että otettaisiin esiin sen kaikkein äärimmäisin muoto, se, että puoli miljoonaa sintiä ja romania tapettiin holokaustissa. sosialistivaltio kielsi olemassaolon vähemmistön edustajilta vain siksi, että he olivat syntyneet sinteiksi tai romaneiksi. Nürnbergin rotulait vuodelta 1935 olivat lakeja, joita sovellettiin sinteihin ja romeihin samalla tavalla kuin juutilaisiin. Eli heiltä alettiin ottaa pois oikeuksia ja heitä sorrettiin. Ja se johti sitten siihen, että tarkoituksena oli viime kädessä survota kaikki sintit, romanit ja juutalaiset Euroopassa. Kesti vuosikymmeniä Saksassa ennen kuin tunnustettiin holokausti, ja tämä tapahtui vuonna 1982. Sintit ja romat olivat tehneet paljon työtä tähän mennessä. Romanien kansanmurhan tunnustaminen Euroopan parlamentissa huhtikuussa 2015 oli historiallinen askel vähemmistölle. Ja toinen elokuuta on nyt Euroopan romaniholokaustin muistopäivä, ja kaikkien EU-jäsenvaltioiden tulisi tunnustaa tämä kansanmurha. On muitakin tapoja torjua romanivastaisuutta. Saksan liittopäivien päätösasemassa hallitus perustaa riippumattoman asiantuntijalautakunnan, kuten on pyydetty jo vuosikausia. Ja siellä tutkitaan syitä, ilmeimismuotoja ja seuraamuksia, joita romanivastaisuudella on Saksassa, ja mietitään vastastrategioita. Ja kerran lainsäädäntökaudessa parlamentille toimitetaan raportti, jonka pohjalta hallitus ryhtyy sitten muihin toimiin. Puolen miljoonan euron budjetti on jo myönnetty tällä lautakunnalla vuonna 2019, ja pidämme hyvänä sitä, että liittohallitus on investoinut miljoonia euroja kansalaisten koulutukseen romanivastaisuudesta. Ja lisäksi ensimmäinen romanivastaisuuden tutkintakeskustus perustettiin Heidelbergin yliopistoon. Euroopan parlamentin päätöslauselma lokakuuta 2017 suosittelee, että jäsenvaltiot perustavat tällaisia lautakuntia kansallisella tasolla näitä totuus- ja sovittelukomiteoita kehotan teitä viemään näitä aloitteita kansallisiin parlamentteihin. Tänäinen konferenssi osoittaa, että romanivastaisuuden torjunta on nyt mukana poliittisella agendalla. Ja tämä on jatkumoa ensimmäiselle korkean tason kansainväliselle konferenssille, joka pidettiin 2016 Berliinissä yhteistyössä Etyjin ja Euroopan neuvoston kanssa. Konferenssissa puhuttiin siitä, kuinka tärkeä rooli poliittisilla johtajilla on romanivastaisuuden torjunnassa. Ja konferenssissa kehitettiin aloite, eli kansainvälinen parlamentaarinen koalitio romanivastaisuutta vastaan. Olisi hyvä, jos tänäänkin voisimme edistää tätä koalitiota, jotta voisimme yhdistää kansallisten parlamenttien jäseniä, Euroopan neuvoston ja etujen jäseniä sekä Euroopan parlamentin jäseniä. Hyvät naiset ja herrat, kehitys kohti demokraattista Eurooppaa, demokratia, jossa tällä hetkellä elämme, ei ole mikään itsestäänselvyys. Romanivastaisuus, kuten juutalaisvastaisuus, kohdistuu lähinnä sinteihin ja romaneihin ja juutalaisiin, mutta itse asiassa ne ovat hyökkäys demokratiaa vastaan, oikeusvaltioperiaatetta vastaan ja yhteisiä eurooppalaisia arvoja vastaan. Ja tästä syystä romanivastaisuus Euroopassa täytyy vihdoin kieltää – sanktioida ja sitä pitää aina torjua. Kaikkeen meidän täytyy sitoutua tähän ja siksi odottelemme Euroopan komissiolta ja jäsenvaltioilta, että Romanne vastaisuuden torjunnasta tulee tärkeä osa kaikkea politiikkaa ja se oli sitten ytimenä eurooppalaiselle romanistrategialle vuoden 2020 jälkeen. Thank you very much, Mr. Mack. Um, we're now having the opportunity to hear the views of members of national... Seuraavaksi sitten kansallisten parlamenttien edustajia. Ensimmäisen Thomas Hammerberg Ruotsin eduskunnasta. Ja teilläkin on 10 minuuttia aikaa. Ja sen jälkeen avaamme sitten keskustelun parlamentin jäsenille, jotka ovat paikalle. Ja voitte vielä ilmaista, jos haluatte puheenvuoron ensimmäisessä tai toisessa osiossa. Eli Hammarberg, olkaa hyvä. Kiitos oikein paljon. En yritä edustaa kaikkia Euroopan parlamentteja, mutta minusta tämä konferenssi on kyllä tärkeä. On ihan loogista, että EU pitäisi kulkea etunenässä, kun puhutaan mustalaisvastaisuuden torjunnasta koska tämä on hyvin pitkälti eurooppalainen ongelma. Mutta valtion toimien on toteututtava alue- ja paikallistasolla. Muutamia vuosia sitten olin Euroopan neuvostossa ihmisoikeusasioita hoitamassa. Matkustin ympäri Eurooppaa ja yksi keskeinen käsitykseni oli se, että Tätä ongelmaa ei ole ratkaistu Euroopan maissa. Itse asiassa on lähes kokonaan epäonnistuttu kaikissa EUn maissa, kun puhutaan mustalaisvastaisuuden torjunnasta. Nyt on korkea aika puuttua tähän kysymykseen. Me olemme kuulleet tilastotietoja, olemme kuulleet tapauksia, joita on esitelty täällä tänään. Valitettavasti nämä tiedot heijastelevat tosi tilannetta. Haluaisin puhua joistain toimista, joihin toivoisin kansallisten parlamenttien ryhtyvän tässä yrityksessä. Puhdistaa Eurooppa niin, ettei tätä häpeällistä syrjintää voi enää kohdistua suureen kansanryhmään. Noin 12 miljoonaa kaiken kaikkiaan Euroopassa. Tämä on suuri ryhmä ihmisiä, joka on joutunut pettymään meihin, ja sillä on valitettavasti vaikutuksia. Ensinnäkin on tunnustettava, että tämä on ongelma. Tämä on ongelma, ja se on saatava esiin tärkeiden asioiden joukkoon. Toiseksi on hankala käydä järkevää keskustelua aiheesta ilman, että selvitetään vähän historiallisia tosiasioita ja siksi tutkintakomitea on hyvin tärkeä. Me onnistuimme vakuuttamaan Ruotsin viranomaiset tämän merkityksestä ja voin todistaa, että suhde enemmistö väestön ja romanien välillä kyllä parani merkittävästi. Kyllä luottamusongelmia on edelleen, mutta ainakin aloitettiin vuoropuhelu ja se oli tärkeää. Seuraava viranomaisten askel oli asettaa komitea joka ei työstäisi ainoastaan historiaa, menneisyyden rikoksia, vaan katsoi myös nykytilannetta. Tämä komitea asetettiin yhdeksän jäsentä, kuusi romaniedustajaa, muut asiantuntijoita toisaalta yhteiskunnasta. Ja yhdessä nämä yhdeksän ihmistä raportoivat siitä, mitä nyt pitäisi tehdä, jotta voidaan huolehtia siitä, että mustalaisvastaisuus kuolee. Tämä oli toinen tapa saada romaanit osallistumaan aitoon keskusteluun siitä, mitä tarvitaan ja mitä vielä pitää tehdä. Minusta tuntuu, että tämä kokemus oli niin myönteinen, että voisin suositella sitä myönteiseksi esimerkiksi seurattavaksi muissa maissa. Mitä voidaan sitten tehdä konkreettisissa tapauksissa? Meillä oli hyvin vakava tapaus, jonka tiedotusvälineet paljastivat poliisin toimista. Tietyssä osassa Ruotsia siellä oli rekisteri romani ihmisistä, jotka olivat siellä alueella ja heidät rekisteröitiin ja heidän perheensä siksi, että he olivat romaneja. Ja näin katsottiin suuri osa ruotsin romaneista. Ja kun tämä paljastui, romanit olivat tietenkin todella vihaisia sitä, miten poliisi voi rekisteröidä meidät ainoastaan etnisyytämme perusteella, mutta näin oli tehty. Ja sitten tarvittiin lisää poliittisia toimia, jotta voitiin tuntea, että tuo on nyt loppunut, eikä samantyyppistä rekisteröintyä, rekisteröintiä enää tapahdu nyt eikä toivon mukaan myöskään tulevaisuudessa. Mutta on hyvin tärkeää reagoida tämän tyyppisiin ajankohtaisiin ongelmiin. Siksi me suosittelemme prioriteeksi, prioriteetiksi sitä, että kun oikeusasiamiehen toimistoja on kaikkialla Euroopan unionissa, että siellä otettaisiin mustalaisvastaisuus ja romanien syrjintä vakavasti. Joissain tapauksissa otetaankin, joissain maissa. Toisissa taas ei. Mutta on hyvin tärkeää selkeästi sanoa, että kun puhutaan syrjinnästä, toimista, jotka kohdistuvat romaniväestöön, että romanit voivat tuntea, että he voivat valittaa ja että heidän valituksensa käsiteltäisiin ammattimaisesti. Meillä oli toinen ongelma, joka liittyy oikeuslaitoksen toimintaan. Kun selvisi, että jotkut viharikokset jotka kohdistuivat myös romanisiirtolaisiin, jotka tulivat Ruotsiin. Ja kun uhrit menivät poliisin kertomaan, mitä on tapahtunut, niin he kokivat, että poliisi ei oikeastaan koskaan tutkinut kunnolla näitä tapauksia. Hyvin harvat tapaukset päätyvät tuomioistuin käsittelyyn niin, että syylliset olivat saaneet rangaistuksensa hyvin harvat tapaukset. Ja tietenkin romanit vetivät tästä sen johtopäätöksen, että kannata kääntyä poliisin puoleen tai raportoida ilmoittaa näitä rikoksia. Eli luottamusongelma tuli esiin jälleen. Johtopäätös tietenkin on, että tällaiset raportit on otettava tosissaan. Lisäksi se heijastelee toista ongelmaa, mikä meillä on – Jotkut ammattilaiset, jotka tuntuvat olevan enemmän yhteydessä romaniväestön edustajiin, näiden ihmisten on saatava jonkinlaista koulutusta, vähän lisää tietoisuutta romaneista ja romanien kulttuurista. Tämä koskee erityisesti poliisia, mutta myös opettajia, terveydenhoidon ammattilaisia ja muita ammattiryhmiä, jotka ovat samantyyppisiä. On ratkaisevan tärkeää, että ne, jotka edustavat yhteiskuntaa romanien silmissä, ymmärtävät ainakin jotain romanikulttuurista ja tietävät, mitkä asiat on työssä otettava huomioon, jotta ei tämä luottamuskuilu pääse kasvamaan. Tässä on kyllä lisätyötä tehtävänä. Sitten on tietenkin jotain ihan itsestäänselviä tehtäviä. On huolehdittava siitä, että – kuilut, joita on kansalaisuuden ja henkilökorttien osalta, niin että romanit voisivat käyttää henkilöisyystodistusta. Näitä ongelmia on joskus jopa syntymästä lähtien, kun syntymä ei ole rekisteröity virallisesti. Tämä on kyllä skandaalinomaista, että tällaisia valtiottomia on Euroopassa edelleen, jotka ovat syntyneet – täällä meidän mantereellamme. Heillä ei ole kansalaisuutta, kansalaisuuteen liittyviä kaikkia oikeuksia, mutta tällainen tilanne meillä on joissain paikoin Euroopassa. Mielestäni on välttämätöntä tutkia koulutuskysymystä syvällisemmin. Meillä on edelleen ongelmia siinä, että romanit on johonkin eri luokkaan siksi, että he ovat romaneja. Meidän on huolehdittava siitä, että romani oppilaillekin suodaan oikeus olla mukana yleisessä kulujärjestelmässä. Entä poliittinen edustus? Parlamenteissa Euroopassa hyvin harvoilla romaneilla on kansanedustajan asemaa. Tässä on siis kuilu politiikan ja romanien elämän välillä – jälleen on pohdittava tilannetta vähän uudestaan, ja tämä on viesti, joka menee nyt poliittisille puolueille. Pitäisi pyrkiä näkemään, että romaneilla on paljon osaamista, joka olisi ihan tervetullutta maidemme poliittisessa elämässä. Lopulta haluaisin painottaa sitä, että ja sitä riippumatta, mihin askeleisiin lähdetään, on tehtävä yhteistyössä romanien kanssa, ei heidän eteensä, vaan yhteistyössä – me teemme edelleen virheitä siinä, että me ikään kuin päätämme, mitä me voimme tehdä heidän eteensä. Se ei ole kovin demokraattista. Thank you very much, Mr. Hammer. Kiitoksia, Hammerberg. Ajattelin, että tämä on tuttu nimi, mutta en ymmärtänytkään, että olette nyt uudella uralla kansanedustajana. Hienoa, että olette paikalla. Sitten avaamme keskustelun parlamentin jäsenille. Kansalliset parlamentit ja Euroopan parlamentti niin ikään. Katson nyt Euroopan parlamentin kollegoitani. Haluatteko te kumpikin käyttää puheenvuoron? Hyvä. Mutta ensi kaksi kansallisten parlamenttien edustajaa. Ensin Monchil Martinovic Montenegrosta. Tämä on nyt sitten haaste vähän myöskin tulkeille. Hän puhuu Montenegroa. Meillä nyt virallisesti ei sitä ole, mutta Kroatia on. Ja ilmeisesti näin me nyt sitten toimimme. Eli katsotaan, kuinka pitkälle päästään tällaisen Euroopan sisäisen haasteen suhteen, ja koska me olemme monimuotoisuudessamme yhtenäisiä, niin tästä vain täytyy, tällä vain täytyy nyt pärjältä. Eli Martinovic, olkaa hyvä. Micro is really crucial. Mikrofoni on kyllä tärkeä tässä haasteessa. Right. Uvažena predsjedavajuća, želim najprije da vas sve... Puheenjohtaja, salkaa minun tervehtiä teitä. Tulen Montenegrosta. Olen tullut tänne kuullakseni teiltä, mitä parhaita käytänteitä me voimme jakaa ja mitä me voimme sitten soveltaa omissa maissamme sellaista, mitä täällä opimme. Me olemme täällä nyt kansanvapauksien valiokunnan vieraina ja se on harjoittanut läheistä yhteistyötä romanivähemmistön kanssa Montenegrossa. Montenegro on hyvin pieni valtio ja se on ehdokas Euroopan unionin jäseneksi. Asukkaita on hiukan yli 600 000 ja yksi prosentti heistä on romaneja. Mitä tulee sitten äh, haavoittuviin ryhmiin meidän yhteiskunnassamme, etenkin romaneihin, haluaisimme jakaa kokemuksemme. Meillä on runsaasti kokemuksia siksi, että viimeisten kymmenen vuoden aikana olemme toteuttaneet lukuisia aloitteita, etenkin laajan romanijoukon muutettua naapurimaista meidän maahamme. Meillä on paljon lukutarjottomia ihmisiä, jotka ovat olleet hyvin köyhiä, mutta jotka kuitenkin halusivat muuttua osaksi meidän yhteiskuntaamme – joten meidän täytyy ottaa kattava lähestymistapa suhteessa näihin ihmisiin, eli järjestää asuntoja, ravintoa ja myöskin vetää heidät osaksi yhteiskuntaa. Me käynnistimme monia toimia tätä varten. Tarjosimme koulutusta, lastentarhasta aina lukioon ja yliopistotasoon asti. Monia vuosia sitten meillä ei ollut ainoatakaan romaniopiskelijaa Montenegron yliopistoissa. Tällä hetkellä meillä on 24 romaniopiskelijaa. Sama koskee myöskin romanien edustusta julkisissa instituutioissa, joka kasvaa päivittäin. me olemme pyrkineet vetämään Romania mukaan sosiaalisiin toimiin, poliittiseen elämään ja yleisesti ottaen yhteiskunnan toimintaan. Mielenkiintoista ja mainitsemisen arvoista on terveydenhuolto ja luonnollisesti työllisyys. Me olemme aktiivisesti pyrkineet edistämään romanien työllisyyttä ja olemme pyrkineet saattamaan heidät osalliseksi eri elämänaloista – Olemme vetäneet heidät mukaan myöskin poliittiseen elämään. Ja tämä koskee siis sekä paikallista että kansallista tasoa, etenkin kansallista parlamenttia. Joissakin puolueissa paikallisella tasolla on romani edustajia ja minä toivon kovasti, että he osallistuvat vastaisuudessa aktiivisesti myöskin päät- tärkeiden päätösten tekemiseen, sellaisten päätösten tekemiseen, jotka ovat tärkeitä romaniväestölle. Olemme valmistelleet jotakin asiakirjoja teille jaettavaksi, mutta päätän kuitenkin puheenvuoron tähän, koska tiedän, että minulla ei kovin paljon puheenaikaa käytössäni. Mutta jos haluatte tarkastella aineistoja, joita olemme valmistelleet, sieltä löytyy paljon tietoa kokemuksista, joista voi olla hyötyä esimerkkeinä, esimerkiksi hyvistä aloitteista teille kaikille. Kiitoksia sitä, minut on kutsuttu tänne. Olen iloinen siitä, että voin osallistua tähän keskusteluun. Ja haluan, että pystyn panemaan Montenegrossa toimien hyviä käytänteitä, joista me, te meille tänään kerrotte. Mr. Martinovic. Kiitoksia. Niin, unohdin tosiaan kertoa teille tästä ajatuksesta. Teillä on kolme minuuttia puheaikaa ensimmäisen paneelin osalta. Ei tarvitse puhua niin kauan, mutta kolmen minuutin jälkeen alan sitten heilutella tätä nuijaa. Eli nämä nimet ovat listalla. Turning to... Ensin Marcelino kohta, sen jälkeen Euroopan parlamentista Romeo Franz, sitten Ivan Bajkai kansallisesta parlamentista ja Predrag Bakovic ja sitten Euroopan parlamentista Julie Ward – ja sitten kansallisista parlamenteista Felsku, Kastajin ja sitten minä ja sitten palaamme paneeliin. Eli Katarina Marcelino Portugalista. Obrigada, senhora presidente. Uh, boa, bom dia a todos e a todas. Boa tarde a todos. E- Kiitoksia ja hyvää iltapäivää kaikille. Oli ajatellut puhua toisessa keskustelussa, mutta ei se mitään, kyllä mä nytkin voin puhua. Portugali työstää jatkuvasti romanien kotouttamista. Niitä nyt on vähemmän kuin monissa muissa täällä edustetuissa jäsenvaltioissa. 50 000 henkeä suurin piirtein on meidän maassamme. Ja tätä yhteisöä syrjitään paljon niin kuin muissakin jäsenvaltioissa. Ja Iberian nimenomaan tilanne on hiukan erilainen kuin Euroopassa, mutta he ovat hyvin syrjäytyneitä. Meillä on kansallinen kotouttamistrategia, joka ei ole kovin kunnianhimoinen. Sitä on korjattu. Korjattu versio juuri hyväksyttiin. Ja tavoitteena on keskittyä koulutukseen – koska koulutus on avainasemassa, jos halutaan vahvistaa romanien kotouttamista. Yli puolet romaneista on lapsia ja nuoria, eli meidän pitää panostaa koulutukseen. Eli sitten kun he ovat nelikymppisiä, niin lapset ovat täysin integroituneita yhteiskuntaan. Yhä enemmän on kouluissa romanilapsia lapsia me yritämme estää myöskin heidän eristämistään. Ja myöskin toisen asteen koulutuksen pitää keskittyä peruskoulussa. Kaikki lapset menevät kouluun. Mutta sitten on erillinen ohjelma korkeakoulutuksen osalta. Ja yritämme saada nuoret tähän mukaan. Sen nimi on OPRE. Ja sitten palaisin vielä työllisyyteen. Meidän on investoitava työllisyyteen. Meidän on luotava luottamusta, josta on paljon puhuttu. Ja sitten asuntokysymyksissäkin on erittäin tärkeää, ettei meidän täytyy varmistaa, että tällä tavalla rakennetaan uusia taloja, koska muuten ei pystytä ratkaisemaan näitä romanien asumisongelmia. Ja lopuksi vielä romanien osallistuminen yhteiskunnalliseen toimintaan. Heidät pitää ottaa mukaan heti alusta pitäen. Ja Portugalissa meillä on ohjelma, jossa mukana on Euroopan neuvosto, ja luomme poliittisen akatemian romaneille, jotta he pystyvät täysimittaisesti ja aloitteellisesti olemaan mukana yhteiskunnan toiminnassa. Kiitos. Thank you very much, Ms. Marceline. Kiitoksia. Ja sitten tänne tuli vielä pari lisää puheenvuoropyyntöä. Eli Romeo Frans seuraavaksi. Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen. kollegat. Olen Romeo Frans. Minulla on romanitausta, olen sinti. Olen hyvin iloinen siitä, että täällä valiokunnassa puhutaan romanien osallistamisesta ja mustalaisvastaisuudesta. On vähän ikävää, että kokoonnumme torstai-iltapäivänä, kun useimmat Euroopan parlamentin jäsenet joutuvat matkustamaan. Valitettavasti eivät pääse tänne. On ikävää, että liian harvoja romanitaustaisia on kutsuttu osallistumaan. Lopultahan heistä on täällä kyse. Haluaisin puhua romanitaustaisten elämästä maissanne. Mustalaisvastaisuus selkeästi estää tasavertaisen osallistumisen koulutukseen, työmarkkinoihin, saman terveydenhoitopalvelut ja koulutusta. Mustalaisvastaisuus on erityinen rasismin muoto Euroopassa – Tämän pitäisi olla mahdollista nyt muuttua tämän tilanteen osallistamaan strategioiden kautta, mutta miksi strategiat eivät ole onnistuneet? Olla Osallistuneita ei nähdä tasavertaisina, kun luodaan näitä strategioita. Siksi he tuntevat olevansa syrjäytyneitä uudestaan ja siksi valitettavasti näiden toimien vaikutus jää kovin vähäiseksi. Ajatellaan vaikka Saksaa. Liittohallitus on päättänyt – kansallisesta romanistrategiasta, että se ei ole tarpeen, vaikka tutkimukset osoittavat, että sekä koulutuksessa että osallistamisessa hyväksynnässä on selkeitä puutteita. Näin esimerkiksi osallistamat hankkeet jo ovat sellaisia, että romani taustaiset eivät voi osallistua. Sitten Unkari 12. syyskuuta 2018 täällä parlamentissa laajalla enemmistöllä hyväksytty teksti todistaa sen, että romanilapsilla ei ole tasavertaista koulutusmahdollisuutta. Esimerkiksi suhteettoman monet romanit lykätään erityiskouluihin ja väärin esitetään, että heillä ei ole älyllisiä mahdollisuuksia osallistua koulutukseen. Tämä muistuttaa kansallissosialismista. Tällainen erottelu johtaa siihen, että ihmisiä käytetään hyväksi. Minä voisin esittää monenlaisia esimerkkejä, mutta niissä on kaikissa esimerkiksi se yhteistä se, että romaneihin ei suhtauduta vakavasti. Mustalaisvastaisuudesta vaietaan. Jos emme lopulta huolehdi tasavertaisesta osallistamisesta kaikilla tasoilla – niin me keskustelemme täällä vielä 20 vuoden kuluttua tästä samasta ongelmasta. Thank you very much, Romeo. Kiitoksia. Ja sitten Isvan Baskai Unkarista, olkaa hyvä. Kiitos. Haluan kiittää puheenjohtajia ja haluan myöskin toivottaa tervehtiä kaikkia paljon jäsenet ovat läsnä. Sallikaa, että puhun yleismaailmallisesta ihmisoikeuksien julistuksesta, jossa puhutaan siitä, että kielletään ihmisten erottelu. Ja saman aikaan kuitenkin voisi myös viitata eh, kristillisen uskontoon, jossa perusarvona on se, että on rakastettava lähimmäistä niin kuin rakastaa itseään. Nämä ovat kaksi olennaista perusarvoja. Jos ajattelemme näitä, silloin me tiedämme sen, mitä meidän pitäisi tehdä ja tiedämme täsmälleen sen, mitä romanit odottavat meiltä. Mikä on se, mikä on meidän yhteistoimintamme perusta. Jos ajattelen edelmistä, edellistä puheenvuoroa, siinä sanottiin, että jos nyt syntyvät romanilapset kokevat, että 10-20 vuoden kuluttua heistä ei puhuta Euroopan parlamentissa kuin jostakin ryhmästä, joka odottaa sitä, että, että avulla, avun, avun kautta se pääsee tavoittamaan muut, vaan että ovat vain osa Euroopan monimuotoisuutta. Tämän pitäisi olla meidän tavoitteemme. Unkarissa on täytetty velvoitteet Romanian, Romanien integraatiossa. Tästä esimerkkiä mainitsin sen, että 2011 Unkarin aloitteesta ja Unkarin ponnisteluin luojen kiitos myös muiden jäsenvaltioiden tuella onnistuttiin samaan aikaan romani strategia Euroopan unionissa, joka merkitsi sitä, että jokaisessa jäsenvaltiossa on tarkoitus luoda romanien integraatiostrategia jokaisessa jäsenvaltiossa ja hyväksyä se näissä. Tätä kautta syntyi ensimmäinen asiakirja, joka ilmaisi jäsenvaltioiden tavoitteen saada aikaan yhteistyötä, joka vaikuttaisi syvällisesti ja joka vaikuttaisi eh, suurimpan, suurimman eurooppalaisen vähemmistön asempaan. Siinä on yleisiä tavoitteita, mutta myöskin erinäisiä alueita, joihin pitää joilla tarkoitus toimia. Unkarin osalta tiedämme, että meillä on paljon tehtävää ja samaa voidaan sanoa varmasti jokaisesta jäsenvaltiosta. Ja hyvällä omalla tunnolla voimme sanoa, että myöskin vastaisuudessa pitää jatkaa ponnisteluja. 2013 vuodesta jälkeen on on 21,6 äh, prosentilla vähentynyt köyhyys, köyhyyden riski äh, Unkarissa ja muihin jäsenvaltioihin verrattuna Unkarissa esimerkiksi koulutuksen alueella on nähty huomattavaa lisääntymistä äh, huomattavaa parantumista ja myöskin romanien osalta tilanne on parantunut huomattavasti viime aikoina. Ja myöskin mitä tulee asumiseen, romanien mahdollisuus saada peruspalveluita on parantunut. Haluaisin kertoa siitä, että kun täällä puhuttiin siitä, että esimerkiksi pitäisi olla, että on lastentarhat ovat ilmaisia, että kouluissa ja lastentarhoissa on ilmaisia aterioita, mikä on erittäin tärkeä asia jokaisen romaniperheen kannalta, koska monta kertaa on niin, että ateria, jota koulussa tarjotaan, on perustavanlaatuisen asia merkitykseltään. Kiitos. Kiitos. Spoštovana predsedujoča, cijenjeni gospe in Kiitoksia, puheenjohtaja. Hyvät naiset ja herrat. Olen Sloveniasta, olen parlamentissa ja olen siellä myöskin paikallishallintovaliokunnan puheenjohtaja. Että kun ajatellaan valtion instituutioita Sloveniassa, niin on, niitä on noin seit, seitsemän, niin Sloveniassa on noin 7-10 000 romania. Heidän tilannettaan on säännelty Slovenian perustuslaissa. Lisäksi tällä alalla on myöskin Slovenian romanillakin tällä hetkellä laki ollaan uudistamassa. Ja yksikään EUn jäsenvaltioista ei ole säädellyt tätä alaa erityisellä lailla. Laissa on todettu, että parlamentin pitää saada vuosikertomus, erityisesti sisäasioiden valiokunta. Ja meidän valiokunnassamme keskusteltiin tästä raportista 27. syyskuuta tänä vuonna ja suosittelimme, että parlamentti hyväksyy tämän täysistunnossa ennen tämän vuoden loppua. Slovenian hallitus on hyväksynyt kansallisen suunnitelman vuosi 2017-2021 ja tavoitteena on lisätä romanien osallistamista yhteiskunnassa. Meillä on Romanian suojeluvaliokunta ja erityinen työryhmä, joka käsittelee romaniyhteisöjen kohtaamia haasteita. Sieltä olemme saaneet suosituksia ja henkilökohtaisesti tunnen näitä ongelmia. Meillä on monia haasteita. Ja mielestäni ongelma alueita neljä työllisyyskoulutus, asunnot ja turvallisuustilanne. Kaikki nämä neljä asiaa liittyvät toisiinsa. Ja haasteisiin pitää tarttua niin, että otetaan huomioon yleinen konteksti. Meidän täytyy panna täytäntöön näitä toimia välittömästi, koska muussa tapauksessa emme pysty auttamaan tämänhetkisiä sukupolvia. Meillä on näkemys siitä, miten Sloveniassa voidaan ratkoa näitä ongelmia. Ne pitää määritellä, ja sitten kun ongelmat on määritellyt, on helpompi löytää ratkaisuja. Ikävä kyllä nyt minulla ei ole riittävästi aikaa mennä yksityiskohtiin ja esitellä mahdollisia ratkaisuja, mutta ehkä pystyn tekemään sen joskus myöhemmin. Kiitos. Ää... Äh. Kiitoksia. Seuraavaksi Julie Ward. Uh, well, first of all, thank you very much. Ensinnäkin suurkiitokset. Kiitokset kollegoille parlamentissa tämän tärkeän konferenssin järjestämisestä. Ainakin mandaattinin alusta lähtien olen tehnyt paljon työtä ja pyrkinyt puolustamaan kaikkien ihmisten oikeuksia. Hyvin energisesti olen tukenut romanien oikeuksia. Asuin itse alueella, jolla suurin etninen vähemmistö oli romanit. Pohjois-Englannin maaseutualueella, jota ei pidetty etnisesti monimuotoisena muuten, mutta meillä oli paljon romaneita. Tein taidealalla töitä ja muun muassa toteutin elokuvahankkeen romanilasten kanssa. He opettivat meille kulttuuriamme ja Haluaisin käyttää puheaikaani toteamalla, että minä opin valtavasti romanikulttuuriyhteyksemme kautta. Tässä ei ole kyse siitä, että teemme jotain romanikulttuurin eteen. Tässä on kyse vuoropuhelusta toisten kanssa aina. Aina tällainen kulttuurien välinen yhteistyö ja kulttuurin jakaminen on hyvin antoisaa. Jos emme kunnolla osallista romaneja, olemme vähemmän rikkaita eurooppalaisena yhteiskuntana. Nyt edustan luoteis-Englantia ja elämme historiallisesti erityistä aikaa, koska muukalaisvihaa, islamofobiaa, rasismia esiintyy paljon. Ja kansanäänestyksen iltana yhdistyneessä kuningaskunnassa kesäkuussa vuonna 2016 romanilasten ryhmä leikki kadulla Ja tavallisen tapaan, samoin kuin mitkä tahansa lapset leikkivät kadulla, nauttivat oikeudestaan leikkiä, kyse on oikeudesta, eikö niin? Ja heidän vanhempansa pelkäsivät kovasti heidän puolestaan, koska rasismia nähtiin niin paljon enemmän. Oikeiston lehdistö on tietenkin tukenut sitä. Theresa Main vähän vihamieliseksi luoma ilmapiiri on johtanut siihen, että nämä lapset eivät enää leikikadoilla. Olen ollut yhteydessä nuorisotyöntekijöihin ja nyt on jouduttu luomaan erillinen osa sinne esimerkiksi tähän kunnalliseen keskukseen, että lapset uskaltavat, romanilapset uskaltavat leikkiä siellä, mutta emmehän me voi hyväksyä sellaista, että nuoret lapset eivät voi leikkiä kadulla omassa kaupungissaan. Halusin vain viitata tähän, koska mielestäni nyt Euroopassa on käymässä niin, että suvaitsevaisuus, kaikenlaisia toisenlaisia ihmisiä kohtaan on lisääntymässä. Ja tämä nähdään romaniväestön osalta. Myös nuorissa on tulevaisuus. Olen verkostossa tehnyt yhteistyötä ja rasismin vastaisen ruohonjuuritasojärjestelmän kanssa. Ja olen nähnyt muun muassa, että kun eri kulttuuria edustavat nuoret voivat lähteä yhteistyöhön, koska haluavat toisenlaista Eurooppaa. Korkeatasoinen koulutus kaikille on tärkeä. On tärkeää osallistaa romanit, mutta antaa myös riittävästi tilaa esitellä, jakamaa kulttuuria. Näin maailmasta tulee parempi paikka. Uh, let us on... Kiitoksia. Ei nyt näytetä väärää esimerkkiä ylittämällä puheaika näin paljon. Ja sitten Vesko Karjaji Kroatiasta. Hvala. Veljko Kajtazi, saborski zastupnik 12 nacionalnih manjina, među kojima i romska Olen Velko Kajtazi, minä edustan 12 vähemmistöä Romanian parlamentissa. Näihin kuuluvat myös romanit. Edustaja Postin mietintö yllättäminen on lainkaan se heijastelee todellisuutta romani-ihmisten kannalta – se on surullista, mutta totta. Meille kerrotaan, että me olemme laiskoja, että me haluamme tehdä työtä. Olemme kuulleet tätä samaa vuosikymmeniä. Parannus asumistilanteeseen tai koulutukseemme ei ole ollut kovinkaan suurta, jos sitä ylipäätään on tapahtunut. Kroatiassa romanit asuvat olosuhteissa, jotka olivat olemassa 1600- tai 1700-luvulla. Tilanne on todella hankala, ja kun puhumme työllisyydestä, haluaisin kertoa teille erästä asiasta. Voitteko te kuvitella, että eläisitte jatkuvassa lamatilanteessa? Se on se tilanne, jos, jonka romanin lapsi kokee syntyessään ja jossa hän on silloin, kun hän kuolee. Hänen elämänsä on pelkkää lamatilanteessa elämistä. Olen kuullut täällä arvioinnista ja minun kysymykseni onkin, onko teillä mitään tietoa siitä, miten monta suositusta on päätösmä, joka, on, joka hyväksyi, joka koski jäsenvaltioita, jotka todella johtivat todellisiin hankkeisiin, jotka ovat seurausta tästä päätöslauselmasta, joita ei ollut olemassa ennen tätä päätöslauselmaa. I think Soraya for later that's a question. Niin Soraya varmaan sitten vastaa tähän myöhemmin. Sitten Telretima ria Kreikasta. Ευχαριστώ θερμά την Επιτροπή. Kiitoksia, puheenjohtaja. Haluaisin kiittää kansalaisvapauksien valiokuntaa tästä kutsusta näin tärkeään kokoukseen. Syrjintä mainittiin. Romanit kärsivät siitä, palveluita ei ole riittävästi, eivätkä riittävästi osallistu yhteiskunnalliseen toimintaan mutta me tiedämme, että kun parannetaan romanien kurjia olosuhteita, esimerkiksi leireillä, jotka ovat kaupunkien laitamilla, siellä on paljon köyhyyttä ja syrjäytymistä, ja se siirtyy sitten sukupolvelta toiselle. Siksi tarvitaan poliittista tahtoa, strategista suunnittelua – hallinnointia, rahoitusta ja tietysti myöskin kansalaisten pitää olla mukana tässä. Eli olen samaa mieltä siitä, että tähän mennessä politiikkamme osallistamisen osalta pantiin täytäntöön osana suurempia puitteita, jolla, jossa torjuttiin köyhyyttä. Ja se oli virhe. Kokemukseni mukaan, kun olen nyt kymmenen vuotta toiminut tällä alalla, niin voin sanoa, että meiltä puuttuu kokonaisvaltainen lähestymistapa kansallisella ja aluetasolla. Ja on hyvä, että tähän on nyt tartuttu. Jokaisella maalla pitäisi olla kansallinen strategia ja myöskin ihan alue- ja paikallistason suunnitelma paikallistasollahan nähdään valtaosa tästä syrjinnästä ja sinne meidän tulisi keskittää toimintaamme. Siellä meidän tulisi torjua romanivastaisuutta. Ja lopuksi vielä toteaisin, että nämä vuosikertomukset ovat hyvin tärkeitä, koska niistä voimme nähdä, onko eurooppalaisilla hankkeilla saatu yhteys varsinaisiin edunsaajoihin? Eli ovatko kansalaiset hyötyneet näistä hankkeista eivätkä välikädet? Minulle on tärkeää, että korostamme näitä sovittelukomiteoita ja muita. Se, mitä te sanoitte, nämä perussyyt. Ne ovat tärkeitä ja tämä on nähty maissamme. Me loimme erityisen sihteeristön tätä ilmiötä vastaan ja nyt pystymme paremmin valvomaan tilanteen kehittymistä. Eli tätä pitäisi vielä tarkastella. Koordinointi, strategiat, viranomaisten aktivointi, jotta saamme tulevaisuudessa parempia ratkaisuja. Kiitos. Kiitoksia. Eima, Eva Majtajzova Čekin tasavallasta. <laughs> Dobrý den, vážené dámy a pánové. E, zastupuji tady. Kiitos paljon, hyvät naiset ja herrat. Olen perheen vähemmistöasioita hoitavan valikunnan jäsen Tsekin tasavallassa. Minä haluaisin kuulla enemmän hyvistä käytänteistä toista jäsenvaltioista. Juuri romanien ja muiden vähemmistöjen osallistamisesta – Minusta tuntuu, että Uutalaisvastaisuus on totta kai kielteinen asia. Sillä ei tulisi olla sijaa meidän yhteiskunnissa. Meidän pitäisi taistella sitä vastaan. Mutta toisaalta mielestäni on välttämätöntä pitää mielessä historiaa ja mustalaisvastaisuuden juuri syyt. Meidän tulisi taistella juuri syitä vastaan. Meidän tulisi löytää ymmärrystä kaikilla elämänsaroilla. Minusta tuntuu, että meidän pitäisi myös mainita kielikysymys. Meidän on ymmärrettävä toisiamme. Joskus romanit eivät puhu sen maan kieltä, jos elävät. Mutta on totta, etten tiedä myöskään monia, jotka puhuisivat romanikieltä. Tämä on tärkeää, jos ajatellaan viestintää. Ajatellaan vaikka koulukirjoja, joita saattaisi olla kahdella kielellä, kyseisen maan ja romanikielellä, jotta lapset voisivat osallistua enemmän omaan yhteisöönsä. Minulla olisi kysymys. Tiedättekö, kuinka monet muut voi, osaavat puhua romanikieltä. Jos näin olisi, niin ehkä tällainen ihminen otettaisiin romaniyhteisössä paremmin vastaan. Ja näin saataisiin ehkä enemmän edistystä aikaiseksi. Ei se riitä, että suunnitellaan strategioita ja asetetaan komiteoita. Tarvitaan enemmän aktiivista työtä ihan kentällä. Kiitos. Kiitoksia, se oli ihan oleellinen kysymys. Toivottavasti joku tarttuu siihen. Ja minä olen viimeisenä listalla. Muistan hyvin, että me, meillä oli hyvin tunnepitoista keskustelua Euroopan parlamentissa. Ja sen jälkeen sitten halusimme tällaisia kansallisia romanien kotouttamisohjelmia. Ja sitten Ranskassa tapahtui skandaali. Eli siellä oli romaneja, joilla ei ollut Ranskan passia. Ja heidät karkotettiin kaikki yhdessä ilman, että olisi katsottu asioita tapauskohtaisesti. Ja se johti sitten kohuun Euroopan unionissa sen suhteen, miten hallitus lähestyi asiaa ja unohti yksilöiden oikeudet ja yksilölliset prosessit. Parlamentti, komissio ja neuvosto sopivat siitä, että meidän täytyy parantaa Romanian kotouttamista. Ja siksi haluaisin tarttua Romen Fransin esiin ottamaan seikkaan. Eli Saksan liittohallitus ei halunnut mitään kansallista strategiaa romanitaustaisille ihmisille – Ehkä voisi, Mac voisi kertoa tästä enemmän. Eli onko tämä tosiaan tilanne? Ja jos on näin, niin miksi näin on tehty? Ja olisiko se mielestäni oikea tapa edetä? Ja paneelilta haluaisin kysyä, vaikkakin esimerkiksi Mac puhui historiasta – ja te vertasitte sitä, miten natsit kohtelivat juutalaisia, siihen, miten romaneja ja sintejä kohdellaan. Mutta tällä hetkellä yhteiskunnissa ei tuomita muutalaisvastaisuutta samalla tavalla kuin juutalaisvastaisuutta. Eli haluaisin paremmin nyt ymmärtää tätä asiaa. No sitten takaisin paneeliin. Ehkä ensimmäisenä taas Soraya ja Post, ja mennään tässä samassa järjestyksessä kuin aikaisemmin. Uh, Kiitos. Haluaisin aluksi hiukan kommentoida teidän kommenttejanne. Minusta koulutus on avainväline menestyksekäälle integraatiolle. Mutta on kaksi osaa tässä koulutuksessa, myöskin muilla kuin romaneilla yhteiskunnassa heidän pitää saada myöskin koulutusta omasta historiastaan ja myöskin kaikkien kansalaisten kulttuuriperinnöstä, myös romanien kulttuuriperinnöstä heidän maassaan. Joten romanit ovat asuneet vuosisatoja Euroopassa, jota on yhteistä kulttuuriperintöä. Ja myös se, että meidän kansalaisiltamme puuttuu tietoa ikävästä historiasta ja huonoista kokemuksista, joita romanit joutuvat kärsimään vuosistojen kuluessa ja joita edelleenkin joutuvat kohtaamaan. Joten koulutuksen tarvetta on siis kummallakin puolella. Ja on myöskin tärkeää saada aikaan luottamusta, sillä jos sinä olet vähemmistöön kuuluva ja syrjitty ja sinulla on kokemusta vuosisadoilta, kokemuksia, jotka ovat historiallisesti huonoja, niin kuin romaneilla on, ei ole helppoa uskoa tai luottaa johtaa siihen, että lopputulos olisi hyvää, kun on hankkeita, joita jotkut tekevät romanien puolesta. Jo siitä lähtien, kun suunnitellaan erilaisia hankkeita, on tärkeää, että romanit ovat mukana. Ja siksi minä haluaisin tällaisia totuus- ja sovinto komiteoita kaikkiin maihin. Ruotsissa tehtiin näin. Meillä julkaistiin tällainen valkoinen kirja, joka dokumentoi viime vuosisadan vuodesta 1900 vuoteen 2000. Ja teemme siis kirjan tästä ja teemme myös kirjan koululaisille peruskoulun alemmilla luokilla, jotta he ymmärtäisivät, mikä tilanne edelleen on sellainen kuin on. Tämä on se, mikä täytyy ymmärtää, miten tässä mm sivistyneessä yhteiskunnassa, joka on vauras. Miten meillä Euroopassa on 12 miljoonaa ihmistä, jotka elävät niin kuin elävät? On siis tärkeää ymmärtää historia, on tärkeää huolehtia historiasta, välittää siitä, tunnustaa se ja luoda uusi tasavertaisuuden luku, jossa on mielessämme osallistavuus ja tasa-arvo. Mitä tulee sitten tähän mietintöön, siitä on joitakin kappaleita täällä. 12 sivua on suosituksia ja ehdotuksia. Ja miten tämä käynnistyy? Palaan takaisin aivan lyhyesti siis. Minä olen ollut aktivisti 40 vuotta. emme koskaan voineet puhua mustalaisvastaisuudesta erityisenä rasismin muotona, joka kohdistuu romaneihin. Se nähtiin aina yhteiskunnallisena ongelmana. Miksi? Siksi, että kukaan ei halunnut tunnustaa mustalaisvastaisuutta. Ja sehän on ydinsyy. 2015, kun hyväksyttiin ensimmäinen päätösosma ja, ja käynnistettiin toimimaan mustalaisuutta vastaan, ja silloin tunnustettiin mustalaisvastaisuus. Ja siitä lähtien kaikki EUn toimielimet käyttävät määritelmää ja ymmärtävät, että se on ydinsyy kaikille näille muille sosiaalisille ongelmille. Tämä oli siis alku. Samassa päätösasemassa myös tunnustettiin romaneihin kohdistunut holokausti toisen maailmansodan aikana. Joten aloitimme hitaasti, mutta tämä oli erittäin tärkeä. Tätä kautta saatiin foorumi ja myöskin saatiin tunnustus tälle erityiselle syrjinnän muodolle. Ja kun se tunnustetaan, sitä helpompi sitä on käsitellä. Miten sitten tulee kieleen? Minusta ei ole kovin monia ei-romaneja, jotka puhuisivat romanikieltä. Minusta se on myöskin maan epäonnistuminen, jos romaniväestö ei osaa puhua maan omaa kieltä. Näin saattaa olla siksi, että on erottelua koulussa tai että on erottelua asumisessa – jos sinä puhut kreikkaa minun kanssa, en minä voi opettaa sinulle, oppia sinun kieltäsi, millainen minut on erotettu. Jos minä elän Kreikassa ja elän sinun kanssa, minäkin oppisin kreikkaa, vaikka puhuisin myöskin romanikieltä. Niin ehkä tästä voisimmekin siirtyä seuraavaan puhujaan, Soraja. Eli Dima Trakopolis perusoikeusvirastosta Eli tarttukaa näihin kysymyksiin, joiden katsoitte koskevan teitä ja puhukaa mahdollisimman lyhyesti. Just make... Niin ihan yksi asia vain. Hyvin usein Romanian kotouttamisen osalta ajatellaan hyvin filantrooppisella tavalla. Ihmiset ovat köyhiä, he kärsivät, heitä täytyy auttaa. Me olemme kristittyjä, uskonnon mukaan meidän tulee auttaa muita – ja se on tietysti ihan hienoa, mutta ei tule unohtaa, että kyse on tässä hallinnosta. Ja kyse on kansainvälisistä sitoumuksista. Näitä kansalaisia pitää kohdella samalla tavalla riippumatta siitä, ovatko he miehiä vai naisia, mikä on heidän uskontonsa, vammaisuutensa tai mikä tahansa muu seikka. Ja sitten virasto pikapuoliin julkistaa raportin siitä, millä hän elää mustaihoisena EU-ssa. Ikävä kyllä, Euroopan unionissa ihon värillä on vielä väliä. Tämä on todellisuus, joka täytyy nyt kohdata, ja se koskee sekä mustaihoisia EU-ssa että romaneja ja kaikkia, jotka näyttävät erilaisilta. Tämä liittyy äh, sotien välisen ajan ja toisen maailmansodan jälkeiseen painajasmaiseen aikaan. Kiitos. Kiitos sitten, Mac. Ähm, Kiitos. Todellakin Saksassa on integrointitoimia tietty rypäs ja meidän järjestämme suhtautuu melko kielteisesti siihen, että luodaan köyhyysohjelma ilman, että mainitaan mustalaisvastaisuus. Kansallinen vähemmistö, joka on vuosisadat asunut siellä. Miksi puhutaan sellaisesta stigmatisoiden sellaisesta ryhmästä, joka pitää osallistaa? Tässä on nyt otettu merkittäviä edistysaskeleita viime vuosina mustalaisvastaisuuden torjunnassa, niin ettei katsota Romania vain yhteiskuntaa sinänsä. Meidän on ymmärrettävä, että aina sintien ja romanien työ on johtanut siihen, että tunnustetaan vähemmistöt, niin kuin vuonna 1995 ja kansanmurhan hyväksyminen – Hallitus usein vain sanoo, että tuo kuuluu tuolle osastolle, tuo tuolle osastolle, eikä ole poliittista tahtoa sanoa, että meidän pitää katsoa kattavaa lähestymistapaa. Nyt me puhumme myös hallituksen kanssa, että voidaan huolehtia siitä, että Saksa on johtoroolissa Saksan tulevan puheenjohtajakauden aikana. Ja sitten toinen kysymys, joka liittyi siihen, miksi meillä on niin paljon mustalaisvastaisuutta yhteiskunnissa? miksi ei ole mitään sanktiota, miksi ei ole tyrmistystä, miksi sosiaalisesti hyväksytään tällainen asia. Teidän ja meidän kaikkien on oltava tässä keskeisessä roolissa, koska tätä ei voida pitää ministeriöiden tai teknisten hankkeiden kohteena. Tarvitsemme poliittista tahtoa ja tarvitsemme uudenlaista diskurssia, jossa katsotaan ei niinkään Romania, vaan yhteiskuntiamme. Ja olen iloinen, että Saksassa ainakin demokraattisten puolueiden kesken on nyt sovittu paradigman muutoksesta, jotta pyritään puuttumaan mustalaisvastaisuuteen ja hyvin pian saadaan tällainen erityiskomitea. Mutta olen iloinen, kun olet ollut yhteydessä moniin ihmisiin kautta Euroopan – Yhä enemmän romaneja on kansallisissa parlamenteissakin edustettuna. Hienoa, että ihmiset ovat, ovat esillä tällä tavalla ja tulevat väitellen Brysseliinkin, näin toivon. Kiitos, Tän Hammarberg viimeisenä. Uh, though... Kiitos. Mä olen yhtä mieltä mitä on sanottu. Todellakin on hyvin vähän Euroopassa romaparlamentaarikkoja tänään. He ovat aliedustettuna, mm, verrattuna heidän yhteisöönsä kokoon eri jäsenvaltioissa. Yksi tärkeä muutos on tapahtunut täällä Brysselissä, kun ajatellaan tätä keskustelua. Me olemme siirtyneet tilanteesta, jossa näimme ongelmat koulutuksessa, asumisessa, terveydenhuollossa ja työpaikoissa pelkästään sosiaalisena ongelmana. Ne ovat tietysti myös sosiaalisia ongelmia, mutta se, mitä täällä on tähän, täällä hyvin esiintynyt tässä kokouksessa on se, että nyt me keskitymme myös syyhyn näihin ongelmiin, nimittäin mustalaisvastaisuuteen ja siihen, että on tarvetta käynnistää tehokkaampaa kouluttamista ja tiedottamista ihmisille siitä, mistä me puhumme romanikulttuurista ja romanien oikeuksista. Tämä on yksi johtopäätös, joka toivottavasti päätyy eri maiden parlamentteihin täältä. Kun sitten ajatellaan sitä, miksi nyt on niin paljon tukea toimille äh, antisemitismiä vastaan verrattuna äh, mustalaisvastaisuuden vastaisille toimille. Se johtuu siitä, että romaniväestö on ollut niin alistettua, että on, heidän on ollut hyvin vaikea organisoida itseään. Sen sijaan juutalaisyhteisö on onneksi onnistunut tässä. Se, että ei ymmärretä täällä tilannetta, on osa enemmistöväestön asenteesta johtuvaa. Ja kun puhutaan Romani ongelmasta tai mustalaisongelmasta, minusta meidän pitää miettiä sitä, kuka tässä on se ongelma. Onko tämä reaktio, joka kohdistuu romaniin väestöön, tässä suurempi ongelma. Totta kai on ongelmia myöskin romanipuolella, mutta ongelma on enemmistöväestön reaktio. Ja kun me tunnustamme tämän, silloin voimme ottaa askelia eteenpäin. Thank you very much. Kiitoksia. Tässä oli siis ensimmäinen paneeli. No nyt sitten vaihdamme hiukan vieraitamme täällä ja haluaisin kiittää ensimmäisen paneelin osallistujia. Jatkamme pari minuutin kuluttua toisella paneelilla. Voitte toimittaa sinisen kortin tänne, jos haluatte puheaikaa. Ja sitten nämä vaaleanpunaiset kortit ovat tässä ensimmäisenä vuorossa toisen paneelin osalta – Eli Pastu Chofa, te olette sitten ensimmäinen puhuja toisen paneelin osalta. Jatkamme ihan kohta. Okay, I do understand it's Thursday afternoon and we're not going to go... No niin, nyt on torstai-iltapäivä, emmekä pidä kokousta minuuttiakaan yliaikaa, eli kokous päättyy kello 18. Ja tiedän, että täällä on nyt vaikeaa löytää paikkoja, missä laillisesti voisi tupakoida, mutta varmaan tänne valuu kohta lisää ihmisiä. Mutta me nyt käynnistämme toisen paneelin. Eli romanistrategioiden ja romanivastaisuuden torjunnan tehostaminen. Eli toisessa osiossa keskustelemme mahdollisista ratkaisuista. No se olisikin kiva, jotta voitaisiin parantaa romanistrategioita ja romanivastaisuuden torjuntaa, niin kuin parlamentti on vaatinut vuosi sitten hyväksytyssä päätöslauselmassa. Sen jälkeen Libe-valiokunta tilasi tutkimuksen aiheesta, jotta saisimme asiantuntijaneuvoja, joita voidaan hyödyntää tulevassa työssä. Tutkimuksen alustava esittely, joka siis julkistetaan myöhemmin tänä vuonna, on meille sitten alustus toiseen paneeliin ja keskustelu jatkuu. Mutta ennen kuin annan seuraavat puheenvuorot, muistuttan, miten toimimme. Täällä on jo pari sinistä kaavaketta. Eli jos haluatte käyttää puheenvuoron, täyttäkää tämä sininen kaavake. Tämä koskee siis kansallisten parlamenttien kollegoita. Euroopan parlamentin kollegat tuntevat tämän järjestelmän. Eli ilmoitatte minulle, jos haluatte puheenvuoron. Ja jälleen otamme vuorotellen puheenvuoroja kansallisen parlamentin jäseniltä ja sitten Euroopan parlamentin jäseniltä. riippuen listan pituudesta. Kerron teille sitten, kuinka paljon teillä on puheaikaa. Ja tosiaan kello 18 pitää päättää. Eli Liisa Vosiliute. Hän on tutkija Euroopan poliittisten tutkimusten laitoksesta SEPSistä – ja hän on yksi tutkimuksen tekijöistä, jonka parlamentti siis tilasi. Eli Bachelut, että tunnette tämän järjestelmän, eli 10 minuuttia aikaa, olkaa hyvä. Thank you, and I will have a... Kiitos. Minulla on PowerPoint-esitys. Se pyörii tässä samalla. Voimme siirtyä seuraavaan Ehkä vielä askel taaksepäin. Selvä. Ensinnäkin kiitokset. Kiitos, että saimme kutsun tänne. Kiitos, että pyysitte tätä tutkimusta. Kiitos IPOL pääosastolle, että huolehditte meistä tänään. Tutkimuksen ensi löydökset alkuvaiheesta. Puhun Tästä näette tästä kaavasta, että meillä on aikaa marraskuuhun asti saada työpäätöksen. Tämä on monialainen lähestymistapa ja me olemme sisällyttäneet monia kansalaisia asiantuntijoita. Katamme seitsemän jäsenvaltiota nähdäksemme, mitä kokemuksia on Kansallisella tasolla olemme haastatelleet viranomaisia, ministeriöitä ja kansalaisyhteiskuntaa selvittääksemme, mitä on tehty tämmöisessä, mitä on tehtävä tulevaisuudessa. Seuraavaksi. Kuten näette tästä, mekanismit, jotka liittyvät siihen, että tuntuu, että ei ole valtaa. Tässä ajatellaan taloudellista syrjäytymistä lähinnä. Tästä puhuttiin aikaisemmassa paneelissa, miten on päässyt käymään niin esimerkiksi, että romanit kuolevat 17 vuotta aikaisemmin kuin muut. Miten voi olla mahdollista, että romanitalouksissa ei ole juoksevaa vettä eikä muita asioita, jotka ovat ihan normaaleja muulle, muulle väestölle. Poliittista edustusta ei ole, kuten täällä sanottiin, ja mustalaisvastaisuus ja institutionaalinen syrjäntä. Vaikka 90 miljardia euroa on varattu kaikkein haavoittumaisemmille ryhmille tai syrjäytyneimmille Eurooppa 2020 strategiassa, voidaan nähdä, että myönteisiä tuloksia on hyvin, hyvin vähän – Joissain tapauksissa on jopa otettu takapakkia, kun ajatellaan viharikoksia ja vihapuhetta. Joten meidän mielestämme tässä ovat näitä puutteita, jotka ovat jäljellä. Tällaista rasismia ei voida hyväksyä ja sosiaalisiin kysymyksiin on tällä tapaa puututtava. Kun katsomme tulevaisuuteen, siihen, miten saadaan parannettua romanien osallistamistrategioita ja miten voidaan torjua mustalaisvastaisuutta. Tässä on viisi rakennuspalikkaa. Tasavertaisuus ja syrjimättömyys. Tarvitaan hyvää hallintoa, jossa kohdellaan kaikkia kansalaisia tasavertaisina etnisyydestä riippumatta. Toiseksi tarvitaan luottamusta. Tässä voisi olla totuus ja sovintokomitealle töitä, kuten parlamentin, Euroopan parlamentin päätöslauselmissa on esitetty, että tunnustetaan historialliset ongelmat ja lisätään tietoisuutta väestön joukossa ja sitten oikeusvaltion periaatteet ja siihen liittyvät haasteet. Institutionaalinen syrjintä haittaa romaneja, mutta haittaa myös demokraattisia prosesseja – Miten voi olla esimerkiksi, että syyttäjät eivät aseta syytteeseen ja syytettä niin monelle ihmiselle viharikoksista? Tämä liittyy vastavuoroiseen luottamukseen, olettamukseen, että oikeusvaltion periaatteet ja ihmisoikeuksia toteutetaan samalla tavoin kautta Euroopan unionin. Tämä on ollut Euroopan parlamentissa esillä monet kerrat. Ja sitten romanien osallistuminen kansalaisena poliittisesti paljon on tehty. Romanit äh, ovat tehneet tai romanien puolesta on tehty tätä työtä ja tulevaisuudessa nähdään strategioita – että romanit voivat edustaa itseään, romanien voimaannuttaminen. Nämä ovat yhä tärkeämpiä kysymyksiä, joihin on suhtauduttava vakavammin. Ja viidenneksi Olemme ottaneet myös huomioon paikalliset romanien osallistumissuunnitelmat. On sanottu, että tarvitsemme kattavamman holistisemman lähestymistavan ja että pitäisi keskittyä siihen, minkälaisia esteitä romanit kokevat ihan paikallisesti omassa elämässään. Miksi oikeusvaltion periaatteeseen liittyviä haasteita on? Tällä hetkellä – EU on rikkain manner ja yksi edistyneimmistä oikeusjärjestelmien osalta, järjestelmien osalta, mutta kuitenkaan ei ole välineitä puuttua järjestelmälliseen institutionaalisiin romanien perusoikeuksien rikkomuksiin. Esimerkiksi vihapuheen kanssa ei voi oikein kääntyä mihinkään. Me olemme nähneet näitä tilanteita – yhä useammin. EUn oikeusvaltion periaatteen mekanismin kautta voitaisiin puuttua siihen, että yhä uudestaan ei noudateta kansainvälisiä sääntöjä. Voitaisiin että ehkä nähdä, minkälaisia oikeustapauksia on käsitelty ja päätöksiä tehty. Ja voitaisiin ehkä ajatella myös rahoituksen valvontamekanismeja, jotta varojen käytetään EUn perusoikeuksia ja arvoja kunnioittaen. Tästä on jo keskusteltu täällä parlamentissa, mutta voitaisiin mennä eteenpäin. Tästä taulukosta nähdään, miten hyvin tietyt alueelliset ja paikalliset toimijat noudattavat näitä suosituksia. Voitaisiin ajatella ehkä kattavampaa seurantajärjestelmää, jotta että romanien perusoikeuksien rikkomuksia ei enää voi tapahtua Euroopan unionissa. Sitten kun puhumme totuus- ja sovintokomiteoista kautta Euroopan unionin, nähdään, että ei oikein ymmärretä, mitä romaniyhteisöille on tapahtunut. Ensinnäkin oikeus tietää, uhrien oikeus tietää, mitä on tapahtunut – ja koko yhteisön oikeus tietää, mitä yhteisölle on tapahtunut kyseisessä maassa. Toisaalta pääsy oikeuteen. Romanien oikeus oikeudenkäänteihin ja sitten korvaukset, symboliset tai oikein juridiset korvaukset. Tämä olisi tärkeää luottamuksen rakentamisprosessissa, joka olisi mahdollinen totuus- ja sovintokomiteoille. Olemme pohtineet tässä toteutustapoja. Yksi tapa voisi olla se, että Euroopan parlamentti loisi oman tutkintavaliokuntansa, toinen olisi korkean tason vuoropuhelu ehkä, joka voitaisiin asettaa komission puolelta. Me vielä keskustelemme vähän siitä, missä muodossa tämä prosessi voisi toteutua, mutta on tässä mahdollisuuksia. Ehkä Ruotsin ja Saksan esimerkit voisivat olla esimerkkeinä muille jäsenvaltioille, koska näyttäisi siltä, että näissä maissa tuntuisi käyvän nyt niin, että vähennetään mustalaisvastaisuuden hyväksyntää. Ja sitten Romanian osallistaminen. Joita rakenteita on luotu edellisissä puitteissa, mutta romanien kansalaisyhteiskunta voisi paremmin olla mukana valvomassa esimerkiksi paikallisten toimien rahoitusta ja täytäntöönpanoa. Romanien järjestöt, usein pienet, eivät helposti pääse käsiksi laajoihin rakennerahastohankkeisiin. Ehkä pitäisi ajatella jotain pienempiä rahoitusmalleja tällaisille yhteisön aloitteille. Ajatellen esimerkiksi romanien johtajuutta ja muita kysymyksiä. Tässä löydöksemme vähän lyhyesti, mutta lopullinen raportti saadaan päätöksen marraskuun loppupuolelle. Jos teillä on kommentteja tai kysymyksiä, vastaamme mielellämme. Kiitos. Kiitoksia voitte vastata sitten kysymyksiin ihan loppuvaiheessa. Seuraavaksi Claude Kahn, OHCHR, virastosta YKsta, ja hän kertoo vähän siitä, mitä voidaan oppia EUn romanipuitteiston täytäntöönpanosta. Meillä pitäisi olla tehokkaampi suunnitelma sitten vuoden 2020 jälkeen. Ja teilläkin on 10 minuuttia Kiitos. Kiitos. Hyvät kollegat, kiitos sitä, että olette täällä edelleen minä. Vahvistan monia asioita meidän kannaltamme, jotka on jo esitetty täällä panelissa ja pyrin lisäämään erilaisia uusia asioita. Pyrin olemaan toistamatta, mutta on tärkeää, että saamme kuulla mahdollisimman paljon tästä yhteisöstä, mitä on, ovat tulleet ja lisää siihen myöskin YK äänen. Mitä tulee tähän EUn puitteen puolivälin tarkastukseen? Me olemme tehneet samaa kuin te ja se tieto, jota olemme saaneet ensimmäinen, joka on tästä vertaileva tieto 2019-2016 jaksolta, miten asiat ovat edenneet. Ajattelen Euroopan ensimmäistä eh, romanipolitiikan eh, kokonaisuutta – täällä perusoikeusvirasto erittäin upeasti sen e, teki yhteyden asiasta, mutta on todettu, jotkin asia, alat et, ovat sellaiset alueet, joissa tapahtuu myönteistä etenemistä, mutta on, on lisääntymässä esikoulukäisten koulutus on myönteistä kehitystä, myöskin muilla alueilla on myönteistä koulutusta ja myöskin kielteistä kehitystä. Ja tämä liittyy nimenomaan erotteluun. On selvää, että on lisääntyvää erottelua useimmissa jäsenvaltioissa jaksolla 2011-2016. Se on huolestuttavaa. Minun mielestäni se ei ole odottamatonta, päinvastoin. Se heijastelee lisääntyvää romaniyhteisön pyrkimystä päästä osaksi yhteiskuntaa, lisääntyvää vaatimusta saada koulutusta, ja tämä johtaa enemmistön tietynlaiseen vastareaktioon. Ja näistä syistä me olemme sanoneet selvästi kommenteissamme Euroopan komissiolle viime vuonna, viime vuoden lokakuussa, että meidän mielestämme on hyvin tärkeää, että on seurantastrategia vuoden 2020 jälkeen seuranta tähän nykyiseen puitteeseen. Ja me toivomme, että se on tulos. Näyttää siltä, että tähän suuntaan olisi nyt menossa kehitys, mutta haluamme selkeästi sanoa, että pitäisi olla seurantaa tälle romaanin puitteille, siis romanien integrointipolitiikalle. Ja täällä on noussut esille myöskin se, että nimenomaan täytyy pyrkiä vähentämään erotusta, erottelua lopettamaan sitä, ja tämä kysymys, on pitäisi puuttua, samoin kuin myöskin mustalaisvastaisuus. Mekin näemme, että nämä luvut merkitsevät sitä, että pitäisi erityisesti kiinnittää huomiota romanien osallistumisvuuden lisäämiseen tässä monivuotisessa rahoituskehyksessä. Tämä on ollut tässä kirjassa, joka nousi esille viime kesäkuun lopussa. Minäkin olen, siellä on meniä mielenkiintoisia asioita, mutta tässä on myöskin esityksiä leikkauksesta ja yksinkertaistamisesta, mutta sanoisin tästä, että se mitä on lisät, lisät, mainittu komission esitykseen ei ole niin tiukkaa kuin mitä on tapahtunut nykyisellä ohjelmakaudella. Minusta pitäisi tilanteen päinvastainen pitäisi jälleen kerran erityisesti painottaa sitä, että torjuttaan mustalaisvastaisuutta ja erottelua ja pitäisi lisätä, itse asiassa asetuksessa on lisääntyvää painosta siihen suuntaan, että jäsenvaltioiden saadaan aikaan lukuja, tietoja siitä, että nähdään se, mitä tapahtuu, miten ihmiset saadaan osaksi yhteiskuntaa. Nämä asiat eivät vielä ole mukana tässä esityksessä. Me toivomme, että keskustelussa, joita käydään tulevina kuukausina syvällisemmin, käytäisiin eh, myöskin näitä asioita ja otettaisiin esille tähän eh, asetuksen, joka tulee, eh, liittyy Euroopan sosiaalirahasto plussaan muun muassa. Tämä oli ensimmäinen alue. Sitten me olemme mieltä Kulen kanssa, jotka puhuvat näistä totuus- ja sovintokomiteoista, tätä mitä Soraya Post esitti, ja myöskin mitä äh, Saksan Sinti ja Roma äh, neuvosto esitti, on joukko ihmisiä, jotka tulevat, kokotuvat yhteen sanomaan, että tämä on hyvä mekanismi, jolla voidaan käsitellä syvälle juurtuneita stereotyyppejä, väärinkäsityksiä, selkeyden tai ymmärryksen puuttumista laajemmassa yhteiskunnassa, mitä tulee historiaan, joka on johtanut syrjintään ja sitten siihen, mitkä voimat nyt ajavat tällaista syrjintää. Ja kaikki, mitä olemme kuulleet Ruotsista, Norjasta ja muista osista maailmaa, osoittaa, että tämä on hyvä askel siihen suuntaan, että pyritään puuttumaan näihin ongelmiin, jotka liittyvät yleisen mielipiteisiin ja, yl- ja laajan yleisön tietämättömyyteen asioista. Euroopan parlamentin päätösmä sanotaan, että totuus- ja sovintokomiteat kansallisella ja Euroopan tasolla seuraavien 12 kuukautta ovat tärkeitä, jos saadaan todella liikettä aikaan kansallisella tasolla, joten heti kun on uusi komissio ensi vuoden lopulla, voidaan palata tähän eurooppalaisen tasoon ja katsoa, mitä jäsenvaltiossa tapahtuu – ja kun meillä on asiasta eurooppalainen yksimielisyys, silloin voidaan viedä asia eteenpäin Euroopan tasolla. Ja sitten lopuksi nämä kaksi asiaa itse asiassa on tullut, ne on jo katettu, mutta haluaisin ottaa esille erinäisiä muita asioita yksityiskohtaisemmin. Ensinnäkin minusta hyvin tärkeä eh, esitys komissiolta Euroopan neuvoston kokouksessa, että jos todettiin, että 80 prosenttia ihmisistä, jotka karkoitetaan jäsenvaltiosta Serbiaan, on romaneja. Ja jotkut haluaisivat meidän uskovan, että tämä on nyt tällainen juridinen sattuma, mutta ei ole uskottavaa, että näin olisi. Tärkeämpää on, olipa tämä nyt tai ei, on se, että että muistuttaisimme siitä, että jonkun siirtäminen yhteiskunnasta ja hänen karkoittamisensa toiseen maahan on todella tuhoava teko, ja joka ei voi edistää yhteiskunnallista osallistuvuutta eikä tuoda ihmistä yhteiskunnan osaksi, sillä on todella syviä vaikutuksia, kun me tiedämme näitä tapauksia. Nämä eivät ole ihmisiä, jotka olisivat saapuneet eilen. Usein on kysymys on ihmisistä, jotka ovat jo syntyneet vaikkapa Saksassa, Itävallassa, Italiassa tai muualla läntisessä Euroopassa, jotka on pakotettu palaamaan, äh, siirtymään Serbiaan, Bosniaan tai Kosovoon. Tämä on tuhoavaa tälle ihmiselle ja perheelle, mutta se lähettää hyvin luonnottoman viestin näille ehdokasmaille, koska pohjimmiltaan sanotaan, tässä on nyt hiukan rahaa. Meidän maamme eivät pysty selviytymään näistä kysymyksistä, vaikka nämä ihmisten, ihmiset ovat määrällisesti pieniä. Ja teidän pitäisi käsitellä tätä ongelmaa. Joten yksi kanava on se, että nyt jäsenval- sanotaan, että hoitakaapa nyt romanien osallistuvuus ja saatte Euroopan unionin rahoitusta tämän hoitamiseen. Ja sitten toisella kanavalla sanotaan, ei tämä ole mahdollista, me, me emme selviydy tästä. Miksi meidän pitäisi? Joten eurooppalainen ääni sanoisi, että karkottaminen ei ole ratkaisu ja osallistuvuus merkitsee sitä, että luovutaan tämän tyyppistä politiikasta, jossa ihmisiä siirretään yhdestä maasta toiseen. Ja toinen asia, jonka haluaisin ottaa esille, on me seuraamme, olemme seuranneet äh, Slovakiassa poliisitointa, Moldovan Bodvon kaupungissa. Tämä tapahtuu vuonna 2013. Slovakian oikeusasiamies totesi, että 60 poliisin viranomaiset, jotka olivat mukana tässä, teki vakavia ihmisoikeusrikkomuksia. Poliisi käynnisti tutkinnan asiaan. Tuo tutkinta kesti noin kolme vuotta ja se sitten lopulta suljettiin, eikä ketään vastaan nostettu syytettä näistä poliisiviranomaisista. Ja nyt viime vuoden alussa nämä todistajat ovat saaneet syytteitä erilaisista rikoksista, meille tämä on sellaista, mikä koskee kaikkia meidän huolenaihtamme Tässä on ruudullista syrjintää, se, että poliisi ei ole vastuuvelvollinen, ja se laajenee myöskin siihen, eh, että taist, rankaistaan ihmisoikeuksien puolustajia ja ihmisiä, jotka eh, ovat todistajana tällaisissa ihmisoikeusrikkomustapauksissa. Me olemme huolissamme tästä ja ja on syvätön ajatus siitä, että ihmisiä ei voida nostaa syytteeseen, jotka ovat olleet rohkeita ja ovat pystyneet puhuneet poliisin toimia vastaan. Ja Tsekin tasavallan ja Slovakian on syytä tunnustaa ja antaa korvauksia romaninaisille ja muille naisille, jotka ovat olleet pakkosterilisointien uhreja. Tämä on asia, joka on ollut YK on ihmisoikeusneuvostossa esillä jo 2000-luvun alussa. Se on ollut ihmisoikeusyhteis yhteisössä jo vuodesta 1977 entisessä Tsekoslovakiassa, jolloin se nousi siellä ensimmäisen kerran esille. Se on asia, johon jossa näidenkin kumman, kummankin maan hallituksen tulisi toimia nopeasti. Kiitoksia. On ihan tyypillistä, että aina tänne tulee sitten EUn toimijoiden ulkopuolisia asiantuntijoita puhumaan jäsenvaltioiden tapauksista, mutta sitten EUn sisäiset yleensä haluaisit puhua yleisesti näistä asioista. Eli kiitoksia, että puhuitte niin vilpittömästi. Sitten Jelena Novajovic. Eli hän on kansalaisyhteiskunnan ääni, näin tässä lukee. Se on aika hyvin sanottu, mutta on hyvä, että kansalaisyhteiskunta on mukana paneelissa – Teillä on tärkeä rooli, kun ajatellaan romanien kotouttamista. Te edustatte Ergo-verkostoa ja esittelette hyviä käytänteitä kansalaisjärjestön näkökulmasta, jolla on kokemusta koko EUsta. Ja teilläkin on 10 minuuttia tähän alustukseen. Olkaa hyvä. Thank you very much. Uh, I would like to say the very... Kiitoksia. Heti aluksi haluaisin sanoa, että ikävä kyllä Ergo-verkoston Johtaja ei päässyt paikalle. Gabriel Grabanova tällä hetkellä on Ukrainassa. Yritämme ymmärtää, miten voimme paremmin tukea romaneja Ukrainassa, kun he ovat joutuneet väkivallan ja viharikosten uhreiksi aika usein nykyään. Ja hän on siellä myöskin YK-konferenssissa. Eli yritän tehdä oikeutta järjestölleni ja myöskin monille kansalaisjärjestötoimijoille, joiden kanssa teemme usein yhteistyötä. Ja heti aluksi haluaisin todeta, että me emme kovin helposti käytä käsitettä parhaat käytänteet. Eli emme usko, että me olemme parhaita, mutta puhun nyt kolmesta aloitteesta, joihin uskomme. Ne ainakin vaikuttavat lupaavilta. Emme tiedä, miten ne sitten vaikuttavat pitkällä aikavälillä ja mikä sitten on lopullinen tavoitteemme näissä tavoitteissa. Erko-järjestö siis torju, on torjunut romanivastaisuutta jo vuosikausia. Ja tässä esityksessä kerron teille siitä, millaisia tarpeita on havaittu tai millaisia puutteita on havaittu kansalaisyhteiskunnissa – kun ajatellaan institutionaalista toimintaa romanivastaisuuden torjunnassa. Ja kansallisella tasolla on tärkeää myöskin todeta, että teemme yhteistyötä kansalaisjärjestöjen kanssa kaikissa jäsenvaltioissa ja myöskin Länsi-Balkanin alueella – Eli suuria puutteita on havaittu ja voin kertoa teille tärkeimmistä suosituksistamme kansalaisjärjestöjen tietojen pohjalta. Mutta ennen kuin mennään sisältöön, niin haluaisin vielä kertoa, mistä kaikki nämä tiedot tulevat. Tässä tulee tärkeitä aloitteita esille. Yksi on yhteinen hanke, jolla Turkissa ja Länsi-Balkanilla tuetaan romaneja ja komissio on tukenut tätä ja albanialainen verkoston jäsen vetää tätä. Teemme yhteistyötä seitsemän romanikansalaisjärjestön kanssa kuudesta eri maasta, Turkista ja Länsi-Balkanin maista. Ja sitten toinen aloite Roman Civil Monitori. Jos googlaatte sen, niin sieltä löytyy paljon tietoa. Ja se, se oli parlamentin pilottihanke ja komissio hallinnoi tätä hanketta. Ja sitten Budapestin yliopisto on tässä mukana. Ja tässä hankkeessa on tehty yhteistyötä noin 90 kansalaisjärjestön kanssa – tai asiantuntijoiden kanssa kaikista jäsenvaltioista. Ja kansalaisjärjestöt raportoivat säännöllisesti romanivastaisuudesta ja sen torjunnasta. Tämä on siis yksi osa tätä meidän projektiamme. Ja sitten kolmas aloitte se ei ole hanke, vaan se on vähän epämuodollisempi. Ja se on meille tärkeää, koska mekin uskomme, että meidän täytyy luoda koalitioita Euroopan tasolla. Eli romanivastaisuuden vastainen allianssi. Ja siinä mukana on ERGO, verkosto ja muita järjestöjä. Allianssi julkisti asiakirjan, koska Allianssin jäsenet tajusivat, että on erittäin tärkeää luoda äh, romanivastaisuudesta toimiva määritelmä ja lisäksi pitää viestiä kaikista ilmiön ilmenemismuodoista. Sadat toimijat Erityisesti kansalaisjärjestöt ovat tukeneet tätä tekstiä. He ovat ymmärtäneet, että nyt on korkea aika toimia ja meidän täytyy ymmärtää, missä ovat ongelmat. Miten enemmistö kohtelee mustalaisia ja muita, joita pidetään mustalaisina. Eli ensinnäkin monet kansalaisjärjestöt ovat raportoineet romanivastaisuudesta, ainakin joissain instituutioissa. Monet instituutiot eivät kuitenkaan ymmärrä romanivastaisuutta ollenkaan. Ja suuria puutteita on havaittu ei pelkästään sen suhteen, miten ilmiö voidaan tunnistaa, vaan myöskin ei ole riittävästi infrastruktuureita tai kapasiteettia, jotta voitaisiin torjua romanin vastaisuutta. Eli nämä ongelmat liittyvät toisiinsa, koska jos nämä sidosryhmät eivät ymmärtä, mistä on kyse, eikä edes havaita ilmiötä, niin silloin sitä ei myöskään voida torjua. Ja sitten kun näitä ilmiöitä ei tunnisteta, niin on mahdotonta luoda indikaattoreita. Ja silloin ei myöskään voida tehdä tutkimusta ilmiöistä. Ja tämä johtaa myös siihen, että instituutiot eivät pysty seuraamaan romanivastaisuutta ja arvioimaan politiikan vaikutuksia. On myös tärkeää ymmärtää romanivastaisuuden eri ulottuvuudet. Ja yksi haastavin ulottuvuus on institutionaalinen romanivastaisuus. Esimerkiksi välillä poliisi sallii romanivastaisuuden, koska se ei vastaa tapauksiin, joissa väkivaltaa on kohdistunut romaneihin tai he itse syyllistyvät romaneihin kohdistuvan väkivaltaan. Toivottavasti nyt monilla aloilla, esimerkiksi mediassa, kouluissa, terveydenhuollossa otetaan huomioon nämä kysymykset. Ja 70 vuoden työn jälkeen toisen maailmansodan jälkeen antiromanivastaisuus on johtanut viharikoksiin. Ja viharikokset näitä ja muita ryhmiä vastaan – ovat rikoksia, joita ei juurikaan tutkita. Nämä rikokset ovat rasistisia. Romanivastaisuutta näiden rikosten syynä ei ole tunnustettu. Ja viharikokset näitä ryhmiä vastaan eivät juurikaan kiinnosta valtaosaa yhteiskunnasta. Ja näiden puutteiden lisäksi laadimme suosituksia, Jotkut niistä liittyvät myöskin EU-toimielimiin ja osa niistä on sitten tärkeämpiä kansallisella tasolla. Meidän pitää priorisoida romanivastaisuuden torjuntaa vuoden 2020 jälkeen ja uusissa puitteissa pitäisi olla toimia, joilla toimitaan romanivastaisuutta vastaan kaikissa sen muodoissa. Tämä on horisontaalinen prioriteetti ja ergo net. Olemme tukeneet Sora ja Postin aloitetta perustaa sovittelukomitea sekä EUn että jäsenvaltioiden tasolla. Ja me uskomme, että EU-tasolla tehtävä työ menee oikeaan suuntaan, mutta sillä ei ole merkitystä, jos kansalliset viranomaiset eivät sitoudu määritelmin ja romanivastaisuuden torjuntaan. Jäsenvaltioissa ja laajentumismaissa pitää vahvistaa romanivastaisuuden tunnistamista. Se on yksi rasismin muoto. Ja meillä on ensinnäkin suosituksia. Ensinnäkin Meillä pitää olla suunnitelma ja sitten meillä pitää lainsäädännössä puuttua tähän ilmiöön. Ja meidän pitää ottaa nämä ilmiöt huomioon kaikessa politiikassa, esimerkiksi rasismin vastaisissa strategioissa. Ja me kaikki ymmärrämme toivottavasti, että rahoitus on keskeisen tärkeää, kun pannaan täytäntöön politiikkaa. Eli romanivastaisuuden torjunta ei jää pelkästään paperille. Ja instituutioiden pitää myöskin valvoa ja raportoida romanivastaisuudesta. Tällä hetkellä näin ei juurikaan tapahdu. Ja instituutioiden pitää ryhtyä toimiin, jotta voidaan suojella ihmisten oikeuksia, jotka ovat päivittäin kokeneet romanivastaisuutta. Ja instituutioiden ja valtioiden Täytyy luoda sellaiset olosuhteet näille ihmisille, jotta he saavat oikeudellista apua. Toivottavasti voimme nyt motivoida kansallisen tason toimijoita jatkamaan työtä poliittisen halun kasvattamiseksi omissa maissaan. Ja näin voimme luoda yhteiskunnan, jossa ei ole rasismia. Kiitos to have a cop- Kiitos. Niin on hyvä, että täällä aina puheen lopuksi, että lopuksi vielä ja vielä kerran ja yksi asia vielä. Niin Euroopan parlamentti otti yhteyttä myöskin Sepoliin, eli se on virasto, joka kouluttaa poliisiviranomaisia EU-ssa. Eli pitäisi olla koulutusta myöskin institutionaalisen romanivastaisuuden osalta. Halusin vain sen mainita. Ja sitten sitten kaksi kansallisten parlamenttien edustajaa. Katalin Demitrio Toma, hän on senaattori Romaniasta, ja sitten Velsko Gacciasi, Kroatian parlamentista. Toma ja sitten Gacciasi, ja teillä kummallakin on noin kahdeksan minuuttia. Much. Kiitos. Kiitos oikein paljon. On kunnia olla täällä. Arvoisa puheenjohtaja, hyvät naiset ja herrat, minulle on kunnia osallistua näin tärkeään keskusteluun, jota on käyty monet kerrat eri tavoin. Yleensä ajatellaan sitä, että pitäisi muuttaa romanien sosiaalinen, sosiaalinen osallistamisajatus – nyt näyttäisi siltä, että tässä on kulunut 650 vuotta ja tämä on hidas prosessi. Romanian hallituksen strategia Romanien osalta ei saanut merkittäviä tuloksia aikaan, vaan loi lisäongelmia keskusta, periferia, osallistuva ja ulkopuolinen jakoa, joka perustuu sosiaaliseen syrjäytymiseen – ja ennakkoluuloihin. Siksi monet romanit ovat lähteneet muihin läntisen Euroopan mäihin hakemaan elämän mahdollisuuksia. Mustalaisvastaisuus vaatii monialaista lähestymistapaa. Romanian senaatin Eurooppa-asiain valiokunta on hyvin huolestunut kansallisista Euroopan tason politiikasta Romanian osalta ja on ottanut kantaa kaikkiin asiakirjoihin ja kokoontunut vuosittain vuodesta 2011 romanien kansalaisjärjestöjen parempien keskusteluihin. On tärkeää huolehtia siitä, että osallistamiskysymykset tulevat jatkuvasti esiin. Tämä on keskeinen johtopäätös Euroopan valiokunnassamme. Lainsäädännön muuttaminen niin, että otetaan huomioon syrjimättömyys, ottaen huomioon romanian, romanien tarpeet on tärkeää korkean tason tavoite kansallisesti ja Euroopan tasolla. On tärkeää huolehtia siitä, että nähdään mitä stereotypioita mustalaisvastaisuuteen liittyy. Euroopan standard priorisoiminen ja julkisen politiikan, jotta voidaan päästä eroon mustalaisvastaisuudesta ja juutalaisvastaisuudesta. Romanien osallistuminen päätöksentekoprosesseihin, jotta tarpeihin voidaan vastata, ja lisäksi on tarpeen kantaa kollektiivinen vastuu ja noudattaa solidaarisuuden periaatetta. Romanin johtajuus on tärkeää, jotta voidaan ilmaista, että kyse on vähemmistöstä, joka pystyy kehittymään tärkeäksi osaksi yhteiskuntaa. Maahan ja maasta muuttokysymykset, se miten toimitaan ekstraterritoriaalisilla alueilla tai jäädään syrjään on tärkeää. Jos ajatellaan sellaisia kuten kirjeet tai katumuusikot, ja niin edelleen. Nämä heijastelevat julkista politiikkaa, jota on tehty romanien osalta. Jäsenvaltioiden pitäisi taistella mustalaisvastaisuutta niin kutsutun sosiaalisen sopimuksen kautta yhteiskunnan ja romanien välillä. Tällainen sopimus rajoittaa tiettyjä toimia vastavuoroisesti – on tarpeen, että romaniväestö näin pääsee tavoitteisiinsa ohjelmien ja strategioiden kautta. On huolehdittava siitä, että suojellaan ja kampanjoilta erityisesti romaniäitejä ja lapsia. Tämä olisi nähtävää rakenteellisessa yhteistyössä julkisen tahon ja muiden välillä. Romania on valmis toimimaan testilaboratorioina juridisten ja viranomaisten toimien osalta ja raportoi vuosittain siitä, mitä on tapahtunut mustalaisvastaisessa politiikassamme. On otettava huomioon sekä jäsenvaltioiden että romanijärjestöjen kannat. Meidän on ymmärrettävä, että romanien osallistamiskysymys ei ole ainoastaan kansallinen ongelma, vaan pan-eurooppalainen ongelma. Ja Tämä on ongelma, joka vaatii eurooppalaista ratkaisua. Haluaisin painottaa sitä, että on puolustettava ihmisarvoa. Siksi rasismin ja mustalaisvastaisuuden vastainen työ on Romaniassa prioriteetti. Ja siksi on hienoa, että sain osallistua tähän keskusteluun. Ja tämä työ jatkuu Romanian puheenjohtajakauden aikana. Kiitos hyvät kollegat huomiostanne. Mr. Kastasi. Kiitos. Sitten Kastasi. Lasciato mano GV. Budbach sa stipela čpesa to menže. Mesem malav me familjako alav si kajtazi. deputanto, a ne Kroacija. Htio sam samo demonstrirati kako izgleda i kako je pripremljeno. Minä juuri halusin sanoa tällä, miltä ensimmäinen päivä koulussa on lapsen kannalta. Hyvät näistä herrat, minä haluaisin kiittää teitä siitä, että sain tämän tilaisuuden puhua teille lyhyesti ja osaltani osallistua tähän keskusteluun romanien integraatiosta Kroatiassa. Minä olen nyt kolmatta kautta Kroatian parlamentissa. Minusta on itävaltalaisia, bulgarialaisia, saksalaisia, ukrainalaisia, turkkilaisia, valkialaisia, juutalaisia ja vähemmistöä. Minulla ei ole ollut kovinkaan monia mahdollisuutta osallistua äh, valiokuntakokouksiin, komiteakokouksiin, mutta puuttuu tietoa ja minä olin kaikkia keskittynyt romaniväestöön välttämätön tilanteeseen, jota elää eri osissa Kroatia. Työskentelen paikallisella ja kansallisella tasolla Romania, Kroatiassa ja pääasiassa harjoitan yhteistyötä Kalli Sara järjestön kanssa, joka edustaa Romania, romanien neuvostoja ja joka on paikka kokoaa yhteen romaniyhteisön Kroatiassa. Meidän aiheenamme ovat täällä kansallistrategiat romanien osallistuvuuden lisäämiseksi. minusta on hyvin hyvä, että tässä tapahtuu jotakin. Asiakirjoissa on havaittu ongelmat, joita romanit kohtaavat. Meiltä puuttuu toimeenpanoa, instituutioiden vastuuvelvollisuutta. Me voimme hyväksyä nämä puiteasiakirjat ja strategiapaperit, mutta meidän pitää katsoa, mikä sitten on se tapa, jolla ministeriöt toimivat ja miten paikallishallinto toimii. Koska ne tekevät sen kansallisen lainsäädännön mukaisesti. Ja mitä minä pyrin nyt saavuttamaan omassa tehtävässäni on saada aikaan strategisia asiakirjoja aikaiseksi, jotka olisivat osa meidän kansallista juridista puitettamme. Nykyinen hallitus Kroatiassa on sellainen, että sillä on kansallinen strategia, ja sillä on myöskin operatiivinen ohjelma. Tämä on hyvä tie eteenpäin. Ja tämä on jotakin sellaista, mitä voidaan käyttää esimerkkinä, mutta toimeenpanoprosessi ei ole riittävän nopea eikä riittävän tehokas. Kun puhun toimeenpanosta, minun täytyy tässä todeta, että Kroatiassa meillä on ollut Meillä ei ollut perustavanlaatuista tietoa Me ei ollut tilastotietoja neljästä olennaisesta alueesta, koulutuksesta, työllisyydestä, terveydenhuollosta ja asumisesta. Meiltä vei vuosia, jolloin toteutimme toimenpiteitä ilman tämän tyyppisiä tietoja romaneista. Uskon, että tätä tapahtuu muissakin jäsenvaltioissa. Hyvin usein keskitytään eurooppalaisiin hankkeisiin, joita toteuttavat kansalaisjärjestöt, ja niissä ei ole riittävästi mukana romaneja. Joskus ne yhteistyötä paikallisen hallinnon elinten kanssa, mutta tämäkään ei meistä ole tyydyttävää. Haluaisin korostaa tässä sitä, että niin sanotut eurooppalaiset hankkeet kyllä tunnustavat ongelmat, joita romanit kohtaavat, mutta, mutta nämä tavoitteet näillä hankkeilla on eivät kuitenkaan vastaa sitä erittäin vaikeaa tilannetta, jossa romanit elävät. Ja minusta ainakin osa EUn hankkeista täytyy, täytyy siis osoittaa todellisten romaniongelmien käsittelemiseen, niillä pitäisi olla erityinen asema ja niihin pitäisi kohdistua myöskin erityisen seurantamekanismin verrattuna muihin hankkeisiin. EU-hankkeet ovat usein pehmeitä hankkeita, ne keskittyvät eh, epäviralliseen eh, koulutukseen, koulutus, joka ei ole muodollista, joka hyvin harvoin johtaa osallistuvuuteen työmarkkinoilla. Kroatian romaniyhteisö haluaisi, että olisi enemmän huomiota keskitetty romanien kotouttamisen infrastruktuuriongelmiin ja kysymyksiin, jotka liittyvät siihen välittömään tukeen, jota yksilöt tarvitsevat, ennen kaikkea nuoret, jotka haluavat saada paremman mahdollisuuden osallistumiseen elämän eri alueilla. Romanien nykyinen tilanne ja hyvin vaikeat elinolosuhteet merkitsevät sitä, että minun on todettava, että tähän mennessä – integraatioponnistelut eivät ole olleet kovinkaan menestyksekkäitä. Avainongelma minusta on vastuuveloisuuden puute. Jäsenvaltiot eivät joudu kantamaan vastuuta silloin, kun on kysymys tiettyjen politiikkojen eh, toimeenpanosta. Nämähän syntyvät julistuksista ja asiakirjoista ei riitä, että on jotakin strategisia puitteita, jos ole velvoitteita raportoida toimeenpanosta. Ja jos ei keskitytä elinolosuhteisiin, eikä pelkästään lyhyitä, lyhyisiin tällaisiin tiettylaisia taitoja välittäviin hankkeisiin. Kroatian romanit elävät hyvin erityisessä tilanteessa. He elävät keskittyneinä paikkoihin, jotka ovat valtavirtayhteiskunnan ulkopuolella. Sieltä puuttuu infrastruktuuri, eivätkä he ole eivätkä he kommunikoi valtaväestön kanssa, joten on erittäin tärkeää harjoittaa kotouttamispolitiikkaa. Mutta ei pelkästään sosiaalisissa kysymyksissä ja koulutuksessa, vaan myös fyysisen kotouttamisen kysymyksissä, jotka liittyvät siihen, miten heistä tulisi osa valtavirtayhteiskuntaa. Meidän pitäisi käyttää koulutusta välineenä sille, että annetaan tietoa tunnustetulla tavalla, tunnustettua koulutusta romanille niin, että voisivat käyttää tätä työmarkkinoilla. Kroatian romanit eivät ole tyytyväisiä kansallisen strategian toimeenpanoon ja olemme tyytymättömiä siihen, että ei ole poliittista vastuuvelvollisuutta silloin, kun on kysymys siitä, että toimeenpano on puutteellista. Uskomme, että Euroopan komission rahoittamat hankkeet ovat riittävän joustavia, eivätkä ne keskitty todellisiin prioriteettikysymyksiin ja lopulta meidän on tarjottava konkreettisia ratkaisuja niihin ongelmiin, joita on havaittu niin, että on olemassa tietyt aikapuitteet ja että on poliittista ja taloudellista vastuuvelvollisuutta, koska muuten sitten ei mitään strategista puitetta edes tarvita. You did fantastic, timing wise. No niin, hieno ajoitus. No niin, sitten käynnistämme keskustelun. Täällä on viisi kansallisten parlamenttien edustajaa ja Euroopan parlamentista Kienge, Ernst ja Franz. Ensimmäisenä Jana Pastuchova Tsekin tasavallasta kaksi minuuttia. Annoin vähän liikaa aikaa ensimmäiselle paneelille ja nyt meillä on sitten alkaa olla aikapula, Eli Pastuchova, olkaa hyvä. Mikro. perfect. Eh, ja se nebudu opakovat, bylo zde mnoho řečeno, děkujeme za... En nyt toista sitä, mitä on jo sanottu. Ja kiitoksia kutsusta. Edustan Tsekin tasavaltaa ja olen puheenjohtajana kansallisten vähemmistöjen valiokunnassa. Tsekin tasavaltaan on viitattu aika kielteisellä tavalla tässä iltapäivän aikana. Tsekin tasavallassa on tehty paljon viimeisellä kaudella, kun ajatellaan koulutusta ja kulttuuria, Halusin puhua jo ensimmäisessä paneelissa, mutta minulle ei jäänyt aikaa. Eli halusin nyt puhua yhdestä asiasta. En tiedä, mikä tilanne on muissa jäsenvaltioissa, mutta massamedia ei raportoi hyvistä esimerkkeistä, kun ajatellaan romaneja, mitä he tekevät. Eli heistä ei kirjoiteta mitään myönteistä. Meidän pitäisi kertoa hyvistä esimerkkeistä – esimerkiksi työllisyyden alalta. tai sosiaalialan yrityksistä, tai hyviä esimerkkejä yrityksistä, jotka ovat palkanneet romaneja. Tsekin tasavallassa mediassa kerrotaan lähinnä ikävistä eikä hyvistä tapauksista. En nyt tiedä, mikä on tilanne muissa jäsenvaltioissa. Eli haluaisin nyt vedota siihen, että media saataisiin tekemään enemmän, koska he pystyvät vaikuttamaan moniin asioihin. Thank you very much. Kiitoksia. Sitten Laszlo Imra Unkarista. Kiitos puheenjohtaja. Hyvät naiset ja herrat. Alku alustuksessa kuultiin hyvin tärkeää ja levottomaksi tekevä tieto. Tuo tieto osoitti sen, että romaniväestön keskikä, keskimääräinen elinikä on 12 vuotta alhaisempi kuin keskimääräinen elinikä Euroopassa. Valitettavasti Unkarissakin tilanne on tämä, voin vahvistaa sen. Ja lääkärinä voin todeta, että tällä on lukuisia seurauksia. Nimittäin kysymys on siitä, että valtiossa tietyllä alueella ei voida tarjota tai puhua perustavanlaatuista terveydenhuollosta ja sen tasosta silloin, kun perustavanlaatuinen eh, lääkäripalvelu ei toimi, kun se ei toimi odotusten mukaisesti. Meillä on nyt tällä alueella kovasti ongelmia, joiden kanssa painimme, ja Unkarin olosuhteissa se, että romaniväestön keskimääräinen elinodote on 12 vuotta alhaisempi kuin unkarilaisen väestön osoittaa, että tilanne on paljon vakavampi, siksi että unkarilaisen väestön keskimääräinen elinjään odote on neljä vuotta alhaisempi kuin Euroopan unionin keskimääräinen elinjään odote. Haluaisin kiinnittää huomioon siihen, että tällä ongelmalla, tällä huolella, tällä 12 vuodella, joka on sosiaalisesti ajateltuna e, vaikuttaa elinolosuhteisiin ja työolosuhteisiin ja näkyy niiden indikaattorina. Siinä on mukana kaikki ne huolet, kaikki ongelmat, jotka romaniväestön tapauksessa tänä päivänäkin ovat sellaisia, joista tullaan keskustelemaan vielä moneen otteeseen. Minä haluaisin ehdottaa teille, että terveydenhuoltoon liittyviä kysymyksiä pitäisi käsitellä laajemmin ja strategiaan ne pitäisi myöskin ottaa mukaan samoin kuin päivittäiseen taktiikkaan, siksi että romaniväestön tapauksessa tämä tilanne, ajatellen hygieniaa, henkilökohtaista hygieniaa, omasta eh, terveydestä huolehtiminen ja tähän liittyvä kasvatus on sellainen, josta on myöskin puutetta ja sillä voidaan saavuttaa valitettavasti kuitenkin vain hyvin vähän vähäisiä edistysaskelia. Um, Cecile Kieng. Sitten Kienke, kaksi minuuttia. Grazie. Eh. Kiitoksia, Judith. Minäkin haluaisin lisätä yhden kysymyksen romanileirien tyhjentämisestä. Ja parlamenttihan on esittänyt tästä jo kysymyksen komissiolle. Eli Sintien leiri Galaratessa purettiin. Itse kävin siellä pari kuukautta sitten ja siellä asui paljon perheitä, joilla on Italian kansalaisuus. He asuivat siellä rauhanomaisesti. Ja nyt saattaa käydä niin, että tämä leiri tyhjennetään ja ihmiset menettävät tällöin kotinsa komission tiedonanto kansallisista kotouttamistrategioista on komission suositellut pakkotyhjentämisiä ja tarjoaa vaihtoehtoja näille perheille. Tämä ei mitenkään sido jäsenvaltioita. Eli hallinnot, jotka eivät ole mukana kotouttamistoimissa, esimerkiksi Galaraten kaupunginjohtaja lähitulevaisuudessa voi purkaa tämän sintileirin ja näinhän parantaa näiden perheiden tulevaisuuden. Ja kyse on haavoittuvassa asemassa olevista ihmisistä nyt kun talvikeino on lähestymässä. Eli komissiolta kysyisin, miten tarkastatte, että nämä tyhjentämistoimet noudatetaan kaikkien sääntöjen mukaan ja että haavoittuvassa asemassa olevia henkilöitä kunnioitetaan. Ja haluaisin kiittää kollegani Sora ja Postia tästä työstä ja kaikkia muita, jotka ovat tehneet työtä näissä, näiden kysymysten parissa tällä lainsäädäntökaudella. Kiitos. Kiitoksia. Komissio ikävä kyllä ei ole paikalla, eli jos haluaisit esittää tämän kysymyksen heille, niin se pitää sitä varmaan tehdä kirjallisesti. Sitten Terelle Retti Kreikasta. Kiitos puheenjohtaja. Minä haluaisin painottaa sitä, että sosiaalinen osallistaminen on ennaltaehto. Muuten vastaisuudesta ei päästä eroon. Mutta mitä tämä tarkoittaa käytännössä? Meidän on lähdettävä liikkeelle sitä, että parannetaan romanien elinoloja. Kartottamisharjoituksen ja demografian tutkimuksen jälkeen voidaan luoda strategioita ja politiikkaa, joilla puututaan tähän kysymykseen. Muuten emme pysty tarjoamaan parempaa pääsyä koulutukseen, terveydenhoitopalveluihin ja niin edelleen. Mitä koulutukseen tulee? On olemassa tiettyjä hankkeita, jotka tukevat romanilapsia, heidän kielitaitoaan esimerkiksi. Meillä on Kreikassa tällaisia ohjelmia, joiden kautta pyritään auttamaan ja tarjoamaan juuri kieliapua romanilapsille. Ja toisenlaista tukea, jotta voidaan helpottaa heidän pääsyään kouluun, koulutukseen. Mutta tietoisuuden lisäämisohjelmia ei ole paikallistasolla. Minä uskon, että tällaiset totuus- ja sovintokomiteat voisivat olla hyvin ratkaisevassa roolissa. Näin voitaisiin puuttua ongelmiin, joita eri yhteisöjen välillä on tällä hetkellä. Työllisyydestä Aikaisemmin annettiin lupaa vaikka lähteä myymään jotain tuotteita kadulla niin, ettei tullut ongelmia poliisin kanssa. Tämä auttaa heitä löytämään työllistymismahdollisuuksia. Vielä kiinnostava asia. Ammattiliitot ja romanijärjestöt yhteistyössä – kuntien kanssa voisivat esimerkiksi luoda tällaisia väliaikaisia markkinoita. Tämäkin voisi olla mustalaisvastaisuuden torjunnan ilmentymä. Ja sitten vielä lopuksi romanien pääsy palveluihin on hyvin tärkeää. Ja tässä yhteydessä välittäjän rooli on hyvin tärkeä. Meillä pitäisi olla tällaiset sertifioidut välittäjät ja tällaiset sovintokomiteat voisivat olla keskeisessä roolissa näin. Kiitos. Äh, Mr. Mirsab. Kiitos sitten Mirsa Muric Montenegrosta. Prije svega želim dobar dan i želim da vas pozdravim u ime Skupštine Kiitoksia. Eli terveiset Montenegrosta. Haluaisin kiittää teitä tästä mielenkiintoisesta keskustelusta. Ja haluaisin tervehtiä teitä, tervehtiä teitä ihan henkilökohtaisestikin. Montenegron kansalaisvapauksen valiokunta tekee yhteistyötä kansalaisjärjestöjen kanssa, hallituksen osastojen kanssa ja se on tehnyt monenlaisia toimia, jotta voitaisiin parantaa romanien osallistumista Montenegron yhteiskuntaan. Kun laadimme vuosiohjelmaa, otamme aina huomioon komission päätelmät, erityisesti mitä tulee haavoittuvassa asemassa oleviin vähemmistöihin – joihin romanitkin lukeutuvat. Me yritämme saada romanit osallistumaan komission suositusten pohjalta, ja näin heidän tilanteensa on parantunut ja kansainväliset tahotkin ovat sen vahvistaneet. Vuoden 2015 tammikuun päätöslauselmassa – on kohtia, jotka ovat mahdollistaneet edistymisen, varsinkin kun ajatellaan Montenegrossa asuvia romaniyhteisöjä. Eli ongelmat on selkeästi havaittu ja me kaikki olemme samaa mieltä siitä, että näihin asioihin liittyy monia ongelmia. Montenegrossa on tapahtunut edistystä näissä kysymyksissä, mutta meidän täytyy vielä tehdä enemmän. Ja vielä koulutuksesta Montenegrossa jotain. Eli ihmisoikeusministeriön tuella Montenegro on rahoittanut sanakirjan romani Montenegro, Montenegro romani. Eli romanikielellä on nyt julkistettu ensimmäinen kirja ja se varmaan auttaa sitten romanian kotoutumista yhteiskuntaan. Kiitos. I'm going, I'm... Onnittelut. Nyt olen hyvin tiukkaa, koska kello on 17.49 ja meillä on kokousaikaa kuuteen asti. Seuraavaksi Cornelia Ernst. Nyt. Kiitos Judith. Minun on todettava, että kollega teki minuun syvän vaikutuksen sillä, mitä hän sanoi. Minä kävin jo sitten Napolissa – ja siellä kävin romanileirissä, olin syvästi järkyttynyt, ei sähköä, ei vesihuoltoa, ja meille myös vain sanottiin, että he haluavat siellä elää sillä tavoin, ja kansalaisjärjestöt eivät saa käydä leirillä, koska sanotaan, että tekevät jotakin väärin, ja kansalaisen toiminta on kriminalisoitu. Miksi minä tämän nyt sanon? Jotkut teistä ovat todellakin puhuneet rakenteellisesta rasismista, ja uskoakseni se on asia, johon meidän pitää todella puuttua vakavasti. Me voimme puhua miljoona summista, joita pitäisi käyttää, jotka pitäisi oso- antaa edelleen romaneille. Me voimme tehdä tätä kaikkea. Tiedän, että Tsekissä ei miljoonia euroja ole käyttämättä. On vain lähdetty siitä liikkeelle, että halutaan, että romanit saavat rahaa. Tähän sen rakenteelliseen rasismiin meidän pitää puuttua ja pyydän, että sanoisitte siitä enemmän. Kysymys on viranomaisista, ei pelkästään poliisista. Tavallisista viranomaisista, instituutioista, joita meillä on kotimaissamme. Ja sitten hankkeet. Te sanoitte, että tarvitaan erityisiä hankkeita, että jotakin pitää tehdä eri tavalla, että pitää puhutte tästä suorasta mahdollisuudesta käyttää EU-hankkeita. Tiedän, että Unkarissa tämä on valtava ongelma romaneille saada ylipäätään mitään EU-varoja. Se ei käytössä katsoen onnistu lainkaan. Minusta tämän tyyppistä asioista voisitte kyllä sanoa jotakin, sitä jotakin ajatuksia. Ja sitten lopuksi kyllä, romaneja on karkotettu paljon myös Saksasta. Ja on sanottu, että sanotaan, että heidän alkuperämaansa on turvallinen, esimerkiksi Kosovo. Tämä tapahtuu niin sanotun pakolaiskriisin paineessa. Pakolaiskriisi on täysin väärä käsite. Ja tässä nyt asetetaan romanit ja pakolaiset vastakkain. Ja tämä on asia, joka oli esillä jo viime vaalikaudella. Ja silloin jo puhuttiin siitä, että toimintavaihtoehtoja ei ole enää ollenkaan. Ne on katson poistettu kokonaan. Joko lähdetään lähtevä liikkeelle uudestaan aivan tyhjästä. Joten tässä mielessä romanit ovat tämän rasistisen keskustelun uhreja, jota jäsenvaltioissa on käyty viime vuosina. Kiitos. Miss... Kiitos. Sitten Marcelino Portugalista. Presidente, eu queria apenas fazer aqui duas, duas referências. Kiitos oikein paljon puheenjohtaja. Pari huomiota. Ensinnäkin romani naisten voimaannuttaminen. Tässä ei ole päästy kovin pitkälle vielä. Ja sitten integroitumiskysymykset ovat ratkaisevan tärkeitä. Jos haluamme jos saisimme enemmän vastuuta, heille saisimme enemmän ratkaisuja myös edistystä myös lasten osalta. Aktiivinen rooli myös koulutuksessa, koulutyössä. Eli jos voimaanotetaan naisia, saadaan sukupuolten välistä tasa-arvoa enemmän, niin se on tärkeää myös ajatella lasten koulun menestystä. Näillä naisilla voi olla tärkeä rooli näissä yhteiskunnissa – ja myös ajatellen meitä, koska me haluamme osallisuutta koko yhteiskuntaamme. Aikaisemmin unohdin sanoa, että Portugalin parlamentti on tehnyt aloitteen kertomuksesta, joka liittyy rasismiin, rotusyrjintään. Ja tämä saadaan ensi vuoden kesällä ja meitä kiinnostaa kovasti kaikki reaktiot kansalaisyhteiskunnasta viranomaisten puolelta. Ja siellä puhutaan myös romanien yhteisöstä. Ja olisi tärkeää, että kaikki ajattelisivat rasismin realiteetteja, jotka kohdistuvat romaniyhteisöön, jota usein syrjitään. Mielestäni on myös tärkeää se, että investoidaan lisää rahoitusvaroja juuri asuntoihin. Nyt puhutaan näistä leireistä, joissa ihmiset elävät ihan epäinhimillisissä oloissa. Ei silloin pystytä investoimaan kouluun tai työpaikkoihin. Ensin pitää puuttua asuntoihin. Ja siksi kehottaisin todella huolehtimaan siitä, että tulevissa rahoituskeuksissa juuri asunnot ovat keskeisessä asemassa. Kiitos. The final speaker on my... Kiitos. Ja sitten meillä Romeo Franz. Ja ennen kuin saat puheenvuoron, niin haluaisin paneelille kertoa, että kun kello on noin paljon, niin jokainen teistä saa yhden minuutin. Vasta tähän lyhyesti. Ja sitten vielä tämän päivän tähti saa päättää kokouksen. Eli Rome, ole hyvä. Ich richte mich jetzt an die Nationalstaaten. Eli puhun nyt jäsenvaltioille. Kansallisvaltioiden täytyy itse miettiä, onko meidän lähestymistapamme oikea. Onko meillä luottohenkilöitä romaniyhteisössä? Olemmeko riittävästi mukana näiden kanssa? Näemmekö nämä vähemmistöt kansalaisina? Olemmeko huomanneet, että kyse on enemmistön puutteista? Jos vastaukset ovat myönteisiä, niin sitten ollaan oikealla tiellä. Mikäli näin ei ole, sitten näitä asioita pitää kunnolla käsitellä ja löytää niihin vastauksia. Korruptio on yksi tärkeimpiä syitä siihen, miksi romanistrategiat eivät ole toimineet. Ihmisten syrjäyttäminen esimerkiksi koulutuksesta luo sitten ihmisiä, joiden työvoimaa käytetään hyväksi. Eli luemme sitten orjia, jotka tienaavat euro 20 senttiä tunnilta. EU on paljon esteitä, kun ajatellaan vaikka kuntia ja muita valtion instituutioita. Romanit ovat sitten viimeisiä ja korruption uhreja. Meidän täytyy löytää turvallisia uusia reittejä. Ja usein tuntuu, että kun puhutaan romaneista, niin silloin puhutaan jostain vieraasta lajista, eikä niinkään kansalaisista, jotka ovat eläneet alueella jo satoja vuosia. Vallitseva yhteiskunta suhtautuu kielteisesti romaneihin, mutta meidän täytyy nyt nopeasti kehittää osallistumisstrategioita. Eli jo aluksi. Näiden so- suunnitelmien pitää olla esimerkisiä ja täytyy tunnustaa nämä ihmiset samanarvoisiksi kuin enemmistö. Esimerkiksi Baden-Württembergissä, Hesselissä ja Bayerissa on tehty sopimuksia romanien ja sintien kanssa. Ja Baden-Württembergissä nämä asiat on otettu mukaan oppisuunnitelmaan, ja se on tärkeää, kun ajatellaan romanivastaisuuden torjuntaa ja yhtävertaista osallistumista. Ja tulevaisuudessa meidän täytyy katsoa näitä esimerkkejä. Ja Kingelle sanoisin vielä, että minäkin olin Galeratalsa ja voin vahvistaa. Eli siellä nämä sintit ovat joutuneet institutionaalisen rasismin uhreiksi ja sille täytyy tehdä jotain. Kiitos. Äm... Kiitoksia. Ja sitten Vasiliuteen. Yksi minuutti. Jos tuli jotain, johon halusitte vastata, vastata niin olkaa hyvä. Thank you so much. Oikein paljon kiitoksia. On hienoa, että saimme kuulla sovintotutuuskomitean ajatuksille tukea ja lisää ajatuksia ja ehdotuksia tähän suuntaan. Halusin painottaa vain kahta seikkaa. Joskus romanien osallistamistrategia on täytäntöönpänty niin, että otetaan huomioon esimerkiksi tällaisia julkisia töitä, eli romanille annetaan työtä, mutta heille ei makseta edes minimipalkkaa, tuo on huolestuttavaa. Toiseksi, se, miten selvitetään tiettyjä lukuja, tilastotietoja, kun puhutaan romaneista. Tämä on hyvin arkaluontoinenkin ala. Perusoikeusvirasto tietää, miten tätä tehdään, mutta olisi hankala, jos jäsenvaltiot lähdetään tällaisen nyt sanotaan, että kansallisen romanistrategian takia näin pitää tehdä, mutta me suhtautuisimme kyllä hyvin varovaisesti siihen, miten romaneista kerätään tietoa. Varmasti voimme katsoa sitä, miten palveluita tarjotaan. Onko hyvänlaatuisia palveluita tarjottu ja valvoa tätä tilannetta ja huolehtia tilivelvollisuudesta silloin, jos näin ei käy tasa-arvon valtuutettujen kautta. Tekaan. Sekin ovat kaikki lähteneet, mutta halusin vain sanoa lyhyesti. Pahoittelen sitä, että tämä vastaanotettiin tällä tavalla, mutta tämä Pakkosterilisointi on asia, joka on esillä. Siihen on puhuttu romani kansalaisyhteiskunta, tsekin tiedotusvälineet, erinomainen oikeusasimies ja monet aiempien nykyisen virkamiehet. Nämä asiat, niistä pitäisi puhua avoimesti minun mielestäni. Hänen kysymykseni koski, hänen koska koski tiedotusvälineitä. Haluaisin tietää myönteisiä esimerkkejä ja haluaisin palata siihen vielä. Paras esimerkki, jonka tiedän, on tsekin tasavalta presidentti esitti kielteisiä kommentteja romaneista ja oli loistava sosiaalisen median kampanja. Sanat romanit sanovat, että me olemme täällä ja me teemme työtä. Tähän tarttui Romea, joka on Tsekin äh, romanimediaorganisaatio. Ja yleisesti ottaen vastaus kysymyksiin on, on se, että myönteisiä esimerkkejä on yleensä aivan kotona. Se on aivan kotiovella. Voi katsella ympärilleen ja silloin löytää näitä asioita, jos vain katselee ympärilleen. Thank you. Um... Kiitoksia sitten Jafanovic. Thank you and thank you. Kiitoksia ja kiitoksia tämä, että sain minuutin. <laughs> Ei kun puheenjohtaja antaa näitä minuutteja. Niin. Tämä on toinen kerta, kun osoititte, että olette pätevä poliitikko, mutta minä olen poliitikko täällä. Eli teillä on yksi minuutti, olkaa hyvä. Uh, niin, se oli vitsi. Eli kiitoksia, että puhuit tästä mediakysymyksestä. Voin nyt jättää sen väliin ja puhua sukupuolten välisestä tasa-arvosta. Tästä on ollut huolestunut viime aikoina. Ja kun ajatellaan näitä asioita, niin harvoin puhutaan sukupuolten välisestä tasa-arvosta tai sukupuolikysymyksistä ollenkaan. Voitteko kuvitella, mikä on romanihenkilön tilanne, joka saman aikaan on vaikka homo tai lesbu? Eli tällaiset kategorisoinnit luovat hyvin hankalia tilanteita yhteiskunnassa. Pakkosterilisaatiot kohdistuvat ensin miehiin eikä naisiin. Eli tässä on ihan järkeä, mutta meillä on paljon työtä tehtävänä, kun yritämme oppimaan, miten nämä asiat voidaan ottaa huomioon politiikan laatimisessa ja täytäntöönpanossa. Se on yksi suuria haasteita. Kiitos. Eli saisiko minuutin vielä tulkeilta Katsasia varten sen, niin tiedän, että olemme ylittäneet ajat, mutta jos saisin vielä yhden minuutin Katsasia varten ja sitten Soraya Poist voi hoitaa loput englanniksi. Kiitos. Ove godine obilježavamo tisuću godine migracije. Tänä vuonna on ollut tuhatvuotinen muistovuosi romani ma, muuttoliikkeelle. Mitä nyt on tehty tähän mennessä vähemmistölle? On, on ollut tällaisia kysymyksiä se, että on näitä suunniteltuja paikkoja romaneille kansanparlamenteissa tai paikkoja heille instituutioissa tai koulutuksessa täytyy olla kiintiöitä, koska kunnes on kiintiöitä, me olemme samassa tilanteessa. Tulkkaus loppuu. Tulkit pyytävät anteeksi, mutta kello on ylittynyt 18. Ništa učinili. Svi ovdje koji mi pričamo, pričamo da smo nešto malo učinili Romima. To malo možemo na prstima jedne ruke možemo reći koliko smo svi mi